Dear colleagues, probably it is uh, time uh, to start our... Hyvät kollegat, nyt on varmaankin aika aloittaa kokouksemme. Ensimmäinen kohta on esityslistan hyväksyminen. Kohta kahdeksan, äh, nimittäin Elintarvita koskevien kysymysten tieteellinen tutkiminen on lähetet, siirretty 4. joulukuuta kokoukseen, koska Korepere ei ole vielä muodollisesti hyväksynyt tätä. Jos ei mitään vastustusta ole, niin sitten esityslista luonnos voidaan hyväksyä näillä muutoksilla. Kohta kaksi, puheenjohtajan ilmoitukset. Tulkkaus on 22 kielellä tänään, ei viroa. Ja 21 kieltä ei viroa eikä maltaa huomenna. Ja sitten on vielä lisättävä, että tätä kokousta voi seurata eh, internetistä ja kokousasiakirjat löytyvät e-meeting-sovelluksesta. Nel- eh, Jänneksi, kolmanneksi puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattorien suosituksista. Kuudes eh, marraskuuta kokoukselta ja koordinaattorien suositukset on teille lähetetty sähköisenä. Jos vastustusta ei ole, niin sitten niitä voidaan pitää hyväksyttyinä. Sitten voimme mennä esityslistan kohtaan neljä. Maantie, ajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentäminen. Ja kuten tiedätte, meillä on komission ehdotus ähm, maantieajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentämisestä. Tämä asia on laitettu esityslistalle. Minä nyt annan heti puheenvuoron esittelijälle Albert Dessille. Voi aloittaa keskustelun tästä asiasta. Dank, Herr lieber Giovanni. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja Parahen Giovanni. Tunnes Ulmerilta otin tämän asiakseni, tämän mietinnön. Valitettavasti häntä ei valittu uudestaan. Nyt pyrin työstämään tätä aihetta. Ja aiheenahan on maantieajoneuvojen epäpuhtauksien vähentäminen. Löysin talous- ja sosiaalikomitean hyvän lausunnon. Nyt on ajateltu, että kun teknologia kehittyy, voidaan päästöjä vähentää ja näin parantaa ilmanlaatua. Komission ehdotuksessa tuodaan esiin kuitenkin joitain epäilyjä siitä, miten voidaan pitää kiinni aikataulusta näiden päästöjen leikkaamisen osalta. Voidaan myöskin huomata, että lausunnossa katsotaan myös vaikutusten arviointeja. Ja kielteisimpänä näen tässä kysymyksen, joka liittyy delegoituihin tai täytäntöönpanosäädöksiin ja puhuisin niistä nyt, koska sisältöön voidaan palata myöhemmin. Komissiohan on ehdottanut, että otettaisiin yhteispäätösmenettelystä neljä asiaa delegoituihin säädöksiin soveltamisala viiteen tonniin asti 2,84 oli tähän mennessä. Tämän asian on pysyttävä yhteispäätösmenettelyssä, samoin metaanipäästöjen osalta, typpioksidin osalta ja kylmäkäynnistyksen osalta ja typenoksidin osalta. Näitä neljä asiaa ei voida siirtää delegoituihin säädöksiin, vaan ne pitää edelleen nähdä keskeisinä kysymyksinä ja saada parlamentin päätäntävaltaan. Lissabonin sopimuksessahan sanotaan, että ainoastaan sellaiset määräykset, jotka eivät ole merkittäviä, voidaan siirtää delegoituihin säädöksiin. Ja näissä neljässä kohdassa on kyllä kyse varsin keskeisistä asioista. Kaikki muut asiat minulle sopii siis se, että jätetään ne delegoituihin säädöksiin. Enkä missään tapauksessa ehdota, että täytäntöönpanosäädöksiin jotain otettaisiin parhaat kollegat, koska – Parlamentti näemme silloin pääse ylipäätään enää vaikuttamaan, mikä sellaista voi hyväksyä, mutta olemme aina valiokunnissa pyrkineet siihen, että parlamentti on päätöksiä tekemässä. Meidän on voitava huolehtia siitä, että komission virkamiehet yksin eivät tee päätöksiä. Se on meille tärkeää myös silloin, kun on kyse hyvin teknisistä kysymyksistä, Parlamentin on oltava menettelyssä edelleen mukana. Tätä meidän on vaadittava. Delegoitujen säädösten osalta on myös välttämätöntä se, että ei käy niin, että jossain vaiheessa komissio esittelee delegoituja säädöstä ja voimme vain hyväksyä tai hylätä. Kun komissio työstää delegoituja säädöksiä, meidän pitää jo ennalta saada tietoa siitä – miten delegoituja säädöksiä valmistellaan ennalta, koska on kai komissionkin etujen mukaista, että lopulta sitten valiokunta tai parlamentti voi puoltaa, ei niin, että haluamme hylätä sen agrim valiokunnassa ensimmäisenä esitimme sen, että äänestettiin delegoituja säädöksiä vastaan ja komission piti sitten tehdä merkittävästi parannuksia oman ehdotukseensa. Toivon, että menettely menee niin, että parlamentti on hyvin mukana tässä koko prosessissa. Sisällöstä voimme puhua sitten myöhemmin. Kiitos paljon. Thank you, Albert. And now we... Kiitoksia Albert ja nyt aloitamme varjoesittelijöiden kierroksen ja aloitan heti Miriam Dallista sosiaalidemokraateista. Chair. Lowell net minnaħa Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin hyväksyä komission ehdotuksen. Me haluaisimme tukea toimenpiteitä, joilla konkreettisesti voidaan äh, vähentää ähm, päästöjä ilmaan ja tällä tavoin voidaan parantaa ilman laatua. Ilman saasteet ovat ympäristöriski, mutta myös terveysriski ja meidän täytyy kuulla tieteellisiä tutkimuksia, jotka osoittavat, että vaikka ilmanlaatu on parantunut viime vuosina, olemme vielä kaukana siitä, että olisimme ratkaisseet terveyteen liittyvät ongelmat. On todella voimakkaita terveysongelmia, jotka johtuvat pääasin ajoneuvojen päästöistä, rekoista, erilaisista raskaista ajoneuvoista, jotka aiheuttavat päästöjä, muun muassa type, typidioksideja, typenoksideja ja pienhiukkasia. Euroopan unioni on määritellyt raja-arvot ja maksimipäästöarvot mutta me tiedämme, että kaupunkialueilla – meillä on korkea määrä typidioksidia ja ähm, pienhiukkasia paljon yli näiden hyväksyttävien rajojen. Ympäristöviraston mukaisesti tieliikenne aiheuttaa 42 prosenttia typen oksidipäästöistä Euroopan unionissa. Siksi tuemme Euroopan unionin toimia määritellä myrkyllisten päästöjen tasot erityisesti uusille ajoneuvoille markkinoilla ja lainsäädännön tulee noudattaa teknologista edistystä. Siksi me kannatamme komission ehdotusta, että täytyy olla joustavuutta liittyen tyyppihyväksyntään tai painoluokkaan niin, että vältetään kaksinkertainen sertifiointi tietyn tyyppisille ajoneuvoille. Kuitenkin tässä tapauksessa tässä haluaisin toistaa sen, mitä esitteli Albert. Des sanoi. Me uskomme, että tässä tapauksessa ei ole tarpeen käyttää delegoituja säädöksiä, koska meidän mielestämme nämä paino, näitä painorajoja voidaan muuttaa itse asetuksessa. Me olemme myös samaa näiltä kevyiden ajoneuvojen ähm, päästöistä äh, tietyissä lämpötiloissa, mutta kun analysoimme tämän asiankirjan, emme löytänyt yksityiskohtia, emmekä mitään mm, vaikutusten arviointia tästä toimenpiteestä. Meillä on myös ehdotus siitä, että olisi erillinen typen, raja. Tämä on tärkeä saastuttaja, mutta tätä ei perusteltu yksityiskohtaisella vaikutusten arvioinnilla. Kun katsomme viimeisimpiä teknologisia edistysaskeleita, meidän täytyy helpottaa sellaisten ajoneuvojen markkinoille pääsy, jotka käyttävät maakaasua, koska meidän mielestämme ovat askel eteenpäin. Me epäilemme tätä tietoa liittyen 200 mm, saastuttavaan aineeseen mukaan lukien typpidioksidin. Haluaisimme saada komissiolta enemmän tietoa asetuksesta 443 2009. Sitten näistä tek- näiden teknisten toimenpideiden lisäksi tässä oli kaksi toimenpidettä, jotka olivat mielenkiintoisia. Komission äm, halu muuttaa sääntöjä liittyen ajoneuvojen korjauksien ylläpitoon ja se, että otetaan erityisesti huomioon pk-yritysten tarpeet, mutta en löytynyt konkreettisia käsin kosketeltavia toimenpiteitä näistä äh, komission ehdotuksista. Ja sitten meillä oli myös komission ehdotus liittyen polttoaineen kulutusmittareihin. Nämä olivat äh, pääkysymyksiä vaikutusten arvioinnissa. Ja meillä oli konkreettisia ehdotuksia komissiolta siitä, mitä voidaan parantaa tehokkuutta ja voidaan säästää kahdesta kolmeen prosenttia polttoainetta äh, ajoneuvoissa. Tätä ei kuitenkaan sitten perusteltu komission äh, asetusehdotuksessa. Kuten Albert Tess sanoi, me myöskin olemme huolissamme äh, siitä, että käytetään liikaa delegoituja säädöksiä tietyissä tapauksissa, kun on kyse elementeistä, jotka eivät ole välttämättömiä tässä asetuksessa. Jotkut näissä tai toimenpiteistä liittyvät nimenomaan saastuttaviin aineisiin meidän mielestämme nämä ehdotukset ovat askel oikeaan suuntaan ilmanlaadun parantamista ja haluaisimme nyt kuulla komissiolta, milloin se aikoo julkaista virallisen kantansa, joka pitäisi saada mahdollisimman pian, jotta voitaisiin päästä eteenpäin tässä loputekstissä. Kiitoksia. Mr. Dorman. Ja sitten ECR-stä edustaja Dorman. First of all, ECR alle tiltag for kommissionen velkommen. Kiitos. Me ensinnäkin ekr me onnittelemme siitä, mitä on jo tehty, että komissiokin pyrkii myös ilmanlaadun parantamiseen. Me olemme iloisia siitä, että komissio on todella paikantanut nämä ongelmat, jotka nyt ovat löytyneet tästä olemassa olevasta asetuksesta. Nämä ovat erittäin tärkeitä elementtejä meille. Mutta tässä täytyy nyt kyllä tajuta hyvin, ettei ole kyse vain saastumisongelmasta, on kyse myös terveysaspektista. Ja sen takia me olemme iloisia, että siitä todellakin nyt puhutaan. Tavoitteena, tavoite on myönteinen. Meidän täytyy edesauttaa että niiden ajoneuvojen tulemista markkinoille, jotka käyttävät maakaasua, luonnonkaasua. Minä tiedän, että jos me lähdemme tämmöisiin yhdenmukaistamissertifiointeihin ja siihen prosessiin, niin se on äärimmäisen pitkä prosessi, monimutkainen, mutta jos meillä on vain yksi ainut painoluokka, se voi öö, myös vaikuttaa ilmakehän saastumiseen. Mutta mikä meitä nyt ryhmänä huolestuttaa, mitä me olemme tutkineet kaikista eniten, se meidän pitäisi saada uudet rajat näille matalan lämpötilan omaaville päästöille. päästöille. Ja tämä, se on aika lailla erilaista tekstissä. Ei tässä ole kyse vain päivittämisestä, asetuksen päivittämistä, jotta voidaan vastata teknologian kehitykseen. Tässä on kyse delegoidusta säädöksistä ja se kyllä on aika huolestuttava tässä vaiheessa. Jos ajatellaan NO-arvoja, se on ihan hyvä, että meillä on raja-arvoja ilmakehän säästö, saastumista ajatellen, mutta mutta tässä on kyse vain delegoista säädöksestä. Tämä on erittäin epäilyttävä tällainen luokittelu. Ja me olemme todella tutkineet tätä luokittelua delegoidujen säädösten valossa. Komission pitäisi selittää meille vähän tarkemmin, mitä tarkoittavat nämä rajoitukset niin sanotuille raskaille ajoneuvoille. Emme me halua että koemenettelyistä, testimenettelyistä tulee liian raskaita, jos ajatellaan niistä saatavia hyötyjä ja mitkä ovat seurausvaikutukset ympäristölle. Ei pidä myöskään unohtaa ammoniakkia, jota vapautuu ilmakehään, kun käytetään tai ajetaan äh, näillä maakaasuajoneuvoilla. Aikooko komissio tutkia näitä ammoniakkipäästöjä jatkossa? Kiitoksia paljon sitten ALDE-ryhmästä edustaja Turvalts. Kiitos puheenjohtaja. Ei tässä ole oikeastaan enempää keskusteltavaa oikeastaan, kuin esittelijä ja varjoesittelijät paljon jo sanoivat. Meidän pitäisi katsoa delegoitujen säädösten kysymystä, katsoa miten tämä hoidetaan. Ehkä tässä suurimmat kiistat ovat tähän mennessä. Kiitos. Thank you. And now... Kiitoksia. Ja nyt Vihreistä Kate Taylor. Oh, thanks very much, Chair. Um, through the amend- Kiitoksia puheenjohtaja. Euro 5 ja euro 6 standardien uudistuksen kautta tämä ehdotus antaa, on hyvä mahdollisuus vähentää vaarallisia päästöjä mm, ajoneuvoista. Tieliikenne on suuri saastuttaja, joka vaarantaa äh, ihmisen terveyden ja ympäristön ja huono ilmanlaatu aiheuttaa lähestulkoon puoli miljoonaa aikaista kuolemaa äh, Euroopassa vuodessa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä on toisiksi suurin tappaja heti äh, tupakoinnin jälkeen, joten saastuteiden vähentämisen täytyy olla prioriteetti. Kuitenkin tämä ehdotus ei näytä toteuttavan sitä, mitä me tarvitsemme. On esimerkiksi tarpeen mm, parantaa typpidioksidin raja-arvoja, mutta miksi komissio ei ole tehnyt tällaista ehdotusta? Raja-arvoista on keskusteltava yhteispäätösmenettelyssä, eikä niin, että komissio päättää niistä suljettujen ovien takana. Lisäksi mm, tiellä testaamisen täytyi olla osa tätä tyyppihyväksyntää äh, vuoden 2014 loppuun mennessä. Mitä sillä on tapahtunut? Miksi se on lykkääntynyt? Mielenkiintoista tässä esityksessä on se, mitä siinä ei ole. Äh, vielä vähän aikaa ennen kuin ehdotus saatiin äh, valmiiksi, niin polttoaineen kulutusindikaattorit muun muassa olivat tärkeä elementti. Ähm, vaikut, tutkimusten arvioiden mukaan tällaiset elementit, jotka edistäisivät polttoainepihiä ajamista, mm, auttaisivat ihmisiä ajamaan turvallisemmin ja säästämään polttoainetta 2-3 prosenttia, koska e-, ehkäpä komission jäsen haluaa auttaa tässä autoteollisuutta, niin äh, nämä ehdotukset ovat kadonneet. Siksi parlamentin pitäisi äh, vaatia äh, polttoainekulutusmittareita kaikkiin uusiin ähm, ajoneuvoihin. ja näin nämä vaihdeindikaattorit, niitä pitäisi olla kaupallisissa ajoneuvoisessa. Maakausu ei kuitenkaan tuo meille selvää äh, ympäristöetua ja Ukrainan jatkuva kriisi osoittaa, että maakausun äh, käytön lisääminen ei välttämättä ole poliittisesti toivottavaa. Äh, kaasuautojen edistäminen alentaisi ympäristöstandardeja ja rikkoisi periaatetta, että oltaisiin teknologian neutraaleja. Lisäksi se ei olisi Euroopan energiaturvallisuustavoitteiden mukaista. Siksi poikkeuksia ei pitäisi antaa maakaasuajoneuvoille. Kokonaishiilivetypäästöjen rajoittaminen voisi johtaa korkeampiin päästöihin, esimerkiksi bensiinipäästöihin, jotka ovat haitallisia ihmisille ja ympäristölle. Teknologia THC-päästöihin on ollut jo pitkään, siksi THC rajoitusta olisi tiukennettava eikä sitä pitäisi poistaa. THC-raja olisi otettava mahdollisimman pian mukaan tähän ajo testi, ajo, aikaisten päästöjen testiin, jota kehitellään, joten parlamentin tulisi hylätä muutokset tähän THC-rajoitukseen. Ammoniakki on vaarallista ja siksi meillä on ammoniakkirajat kaikkia äh, raskaita ajoneuvoja varten Euro 6 standardissa. Siksi parlamentin täytyy pitää kiinni näistä ammoniakkirajoista. Mm. Ja lopuksi kevyet kaupalliset ajoneuvot. Äh, siinä ei vaadita eli äh, erityistä ähm, ajolupaa ja myöskin ne eivät maksa mitään ylimääräisiä maksuja. Ja raskaimmat näistä ajoneuvoista ovat myös hiilidioksidistandardin ulkopuolella. Nämä pystyvät kuljettamaan jopa 3,5 tonnia, mutta koska näitä rajoja ei mitata, niin mm, tätä rajaa ylitetään käytännössä. Tämä on johtanut tällaisten ajoneuvojen myynnin kasvuun ja tällä on kielteisiä yhteiskunnallisia ympäristövaikutuksia. Sen sijaan, että laajennettaisiin harmaata aluetta komission täytyisi mm, uudelleen luokitella ajoneuvot, joten parlamentin ei pitäisi antaa lisäjoustavuutta kevyiden rekkojen ja raskaiden hyötyajoneuvojen välille. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten EFDD-ryhmästä edustaja Evi. Kiitoksia. Tämä ehdotus, joka meillä on edessämme liittyen siihen, että annetaanko komissiolle mahdollisuus ähm, puuttua joihinkin äh, päästörajoihin, jotka äh, äh, kohdistuvat henkilöajoneuvoihin ja kevyisiin kaupallisiin ajoneuvoihin komission yleinen lähestymistapa on sellainen, että sitä voidaan tukea, niin me emme saa unohtaa, kuten ähm, että viimeisimmässä ehdotuksessa äh, komissio perusti toimenpiteensä täysin päinvastaiseen lähestymistapaan kuin saastuttaja maksaa lähestymistapaan. Tässä äh, äh, tuettiin suuria ajoneuvoja, ajateltiin periaatetta, että että tällainen suuri raskas ajoneuvo saastuttaa enemmän kuin pieni kevyt. Tätä vastustettiin kovasti, mutta tulos ei muuttunut. Ja tässä tekstissä, joka meillä on edessämme, johon tuossa kappaleessa neljä, kuusi ja seitsemän eivät ole kovinkaan vakuuttavia ja niitä pitäisi edes syventää. Ja jos huomioidaan menneisyyden virheet, niin ei olisi oikein antaa komissiolle sen pyytämiä delegoitujen säädöksien oikeuksia. Ja sitten edustaja Grote. Niin, kiitos paljon. Minun ei oikeastaan pitänyt puhua puheenvuoroa, mutta kollega Taylor kuitenkin innosti minut käyttämään puheenvuoron. Pienhiukkaset ovat suurin ongelma. 300 000 ennenaikaista kuolemaa. Ja jos voidaan ajatella, että pienhiukkaspäästöjä voidaan vähentää, eihän voidaan ajatella, että näitä, nämä kevyet hyötyajoneuvot eivät siihen vaikuta. Tämä on suuri tekijä, hyvä mahdollisuus parantaa terveydentilaa ja pien ilmanlaatua. Euro 5, euro 6 osalta – esittelijänä. Dass sie nämlich mit den neuen, mit den neuen Normen werden eigentlich von... Eli jos ajatellaan maakaasun tai nestetetyn maakaasun käyttöä, eikä ole tarkoitus, että ajetaan nämä kaasuajoneuvot pois liikenteestä, kun tämä olisi tällainen välimuoto. Meillä on tietty tyyppi hyväksyntä, jossa voidaan tämä myös hyväksyä. Eli en niinkään haluaisi poistaa painostettua maakaasua käyttäviä ajoneuvoja. On hienoa, jos on sellaisia ajoneuvoja, että meillä tulee sellainen tunne, että tämä on ihan hyvä, kun ei tule sieltä itse autosta pakokaasua, vaan on siirretty nämä päästöt jonnekin muualle. Eli on siirretty tämä sinne teolliseen käyttöön. Joten painestetun maakaasun ajoneuvot voisivat olla ainakin tällaisen siirtymäkauden autoja. Tämä olisi siis tärkeä vaihtoehto, eikä pitäisi ajatella, että tämä teknologia pitäisi nyt kokonaan kieltää, vaan tämä voi olla siirtymävaihe. Sen halusin vain lyhyesti nyt mainita. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. sitä kollega Miivo Bellet. Thank you well, uh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. En tiedä, onko tämä sattumaa, mutta tänään aamulla lehdistössä saatiin lukea Transport and Mobility-tutkimuslaitoksen. Se on tutkimuslaitos, joka liittyy Löövenin yliopistoon, eli ihan vakavasti otettava. Kyse on sähköautojen päästöistä. Hiukkaspäästöistä, siis on kyse ei hiilidioksidipäätöstä, vaan, ja, vaan hiukkasista ja typpipäästöistä. Ja nyt näyttää siltä, että typenoksidit ja hiukkaspäästöt sähköautoista ovat suunnilleen samalla tasolla kuin modernien pienten bensa-autojen. Eli haluaisin kysyä komissiolta, no ei voida varmaankaan epäillä tätä tutkimusta, mutta kysyisin komissiolta, mitä tämä tarkoittaa tämän ehdotuksen osalta, jos ajatellaan mitä esittelijä Des sanoi sähköautoista, jos ajatellaan, että typpipäästöt voivat olla samantyyppisiä typpidioksidin ja typen oksidin osalta. Eli on ajateltava sitä, miten päästöjä syntyy, eli hiukkaspäästöjä esimerkiksi siitä, että renkaat kuluvat ja miten tämä vaikuttaa siihen, miten lähtee myöskin pienhiukkasia tien pinnasta. Eli tämä liittyy myöskin sähköautoihin, mutta toivoisin tässä vähän lisää kommentteja komission asiantuntijalta Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Ja nyt minusta tuntuu siltä, että meillä ei muita puheenvuoropyyntöjä olekaan, joten annan puheenvuoron komissiolle. Herra Pettinelli voi vastata kaikkiin näihin kollegojen kysymyksiin. Kiitoksia oikein paljon. Puheenjohtajan haluaisin antaa lyhyen alustuksen tämän asetuksen suunnasta. Tämä asetus sisältää viisi toimenpidettä, joiden tarkoituksena on käsitellä nykyisen asetuksen viittä puutetta Eh, ilmanlaadun parantamiseksi. Nämä voidaan jakaa kolmen eri ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä on toimenpiteet, jotka vähentävät liiallista hallinnosta taakkaa. Toiseksi toimenpiteet, jotka eh, luovat parempia olosuhteita vaihtoehtoisille polttoaineille ja kolmanneksi toimenpiteet, jotka keskittyvät ajoneuvojen eh, ympäristövaikutuksiin. Ensimmäisessä ryhmässä on toimenpiteet, joiden avulla voidaan kattaa korkeamman painoluokan autot, jotta ei olisi kaksinkertaista testausta ajoneuvoissa. Tällä tavoin vähenee hallinnollinen taakka ilman, että otetaan käyttöön ilman, että tästä tulee muutoksia ilmanlaatuun. Toinen asia on kaikkein tärkein tässä. Muutetaan Namenakin päästörajoja tietyissä raskaissa ajoneuvoluokissa ja otetaan mukaan metaani, kun lasketaan ajoneuvon hiilidioksidipäästöt. Ja kolmas toimenpide ryhmä ovat päästöt ajoneuvoille, jossa halutaan muuttaa tiettyjen saastuttavien aineiden raja-arvoja kevyille kaupallisille ajoneuvoille. Tässä komissio aikoo ottaa raja-arvon typpi dioksidille ottaen huomioon teknologisen edistyksen, jota on tapahtunut viime vuosina. Nyt liittyen näihin äh, kysymyksiin, joita edustajat ovat esittäneet, haluaisin muistuttaa siitä, että lähitulevaisuudessa komissio aikoo ehdottaa metodologia, joka eh, liittyy tähän todelliseen ajon päästöihin. Tätä nyt tutkitaan, koska tähän liittyy jotakin teknisiä kysymyksiä, mutta työ on käynnissä ja tämä eh, täydentää sitten tätä asetusta, tekee siitä toimivamman, koska eh, ajoneuvojen todelliset päästöt vastaavat sitten enemmän näitä raja-arvoja, jotka asetuksessa on. Sitten on puhuttu huoltoinformaatiosta, muutamia ehdotuksia tässä asetuksessa on, mutta suurin osa näistä kysymyksistä käsitellään toisessa lainsäädäntöehdotuksessa. Ja sitten oli joitakin kysymyksiä liittyen polttoainekulutus Äh, mittariin ja sitten äh, tähän äh, vaihteisiin liittyvään indikaattoriin. Se eivät ole tässä asetuksessa, koska nämä kaksi laitetta liittyvät hyvin paljon ajajan käyttäytymiseen, mutta suurin tärkein asia, jonka jäsenet ovat nostaneet esiin, on delegoidut säädökset, joten näiden toimenpiteiden lisäksi, jotka olemme esittäneet, johtuen siitä, että tämä pitää yhdistää 752.007 asetuksen Tätä ei ollut eh-, lisätty alkuperäiseen ehdotukseen, koska silloin kun tämä hyväksyttiin, komissio eh, lähti siitä, että asetus sopeutettaisiin eh, tämän komission omnibusehdotuksen kautta, mutta koska nyt on ehdotettu uusia toimenpiteitä, niin tämä tulisi tehdä delegoitun säädöksin. Tämä on linjassa sopimuksen kanssa Euroopan parlamentin kanssa, jossa käsitellään esimerkiksi sitä, että tyyppihyväksyntä tehdään tämmöisellä eri tason lähestymistavalla. Asetus käsittelee soveltamisalaa, voimaanastumispäivämäärää ja niin poispäin. niin tämä on lähestymistapa, että parlamentti on alun perin vaatinut, jotta yhteispäätöksessä taakka ei olisi niin suuri ja parlamentti voisi keskittyä poliittisiin kysymyksiin eikä teknisiin. Olemme kuitenkin avoimia sille, että löydämme pragmaattisen ratkaisun Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa näistä delegoitujen säädösten kysymyksistä. Kiitoksia. Sie, eh... Kiitoksia. Ja nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistassa. Kohta viisi. Tämä liittyy työjärjestyksen 106 artiklan mukaiseen vastalauseeseen liittyen polttoaineiden laadusta annettuun direktiiviin. Annan tässä heti puheenvuoron ensin kollega Aikhautille, sitten kollega Gerbrandille. He voivat esitellä meille heidän huomionsa. He ovat tämän asian nostaneet esiin. Kumpi teistä puhuu ensin? Bas? Kumpi teistä puhuu ensin? Uh, this part we didn't... Kiitos puheenjohtaja. Tästä emme sopineet, mutta jos tämä kerran Janille sopii, niin tehdään näin päin ehkä vain niille, jotka eivät ole niin tietoisia tästä asiasta. Tämä on yksi toinen hankala, pitkäkestoinen kysymys. Polttoaineen laatuun liittyvä direktiivi ja tietenkin kaikki puhuvat hiekkaöljystä ja Kanadasta. For, uh, for, for companies to reduce Tämä on mahdollisuus yrityksille päästä lopulta vähemmän, kun käytetään muunlaisia öljyn lähteitä. Komissio vuonna 2011 ehdotti, että eri öljyjen osalta otetaan käyttöön erilaisia lukuja. Hiekkaöljy, otettiin yhtenä esimerkkinä, mutta myös muita öljynlähteitä ajateltiin käsiteltävän myöhemmin. Tämä ehdotus vuonna 2011 jumittui neuvostossa ilmastotyöryhmään. Jotkut maat vastustivat erityisesti ne maat, joilla on öljy. Yrityksiä sanottaisiinko omissa, omilla alueillaan yhdistyneen kuningaskunnan BP, Alankomaiden Shell tai Ranskan Total – Eli melko selvä oli se, mistä vastalauseita tuli. Lisäksi oli maita, jotka äänestivät tyhjää, eli tämä ei selkeästikään ollut valtavan vastustuksen ehdotus, mutta se ei kuitenkaan saanut tarvittavaa enemmistö, joten komissio sai palata luonnostelupöydän ääreen ja sitten meni pitkään ennen kuin komissio teki uuden ehdotuksen, suurin piirtein kolme vuotta. Ja jos nyt katsotaan uutta ehdotusta, niin yhtäkkiä otetaan eri arvot käyttöön, niin nämä ehdotukset ovat nyt kadonneet. Jos katsotaan vain lukuja, niin samat arvot nähdään. For the per megajoule is still the same there. So in... Öljyhiekan osalta, eli samat asiat ovat tavallaan siellä mukana. Eli nyt nähdään, että on eri arvot eri lähteiden osalta, mutta jätettiin kuitenkin pois se ajatus, että otettaisiin huomioon käytännössä nämä arvot. Eli jotta päästäisiin 6 prosentin leikkaukseen vuoteen 2020, niin komissio vie yhden näistä vaihtoehdoista, nimittäin sen, että jos on tuottaja, voi tietenkin katsoa öljysekoitusta ja pyrkiä estämään korkean hiilen öljyn käyttöä siirtyä väisemmän hiilen vaihtoehtoihin, mutta tuo on nyt vietettyä mahdollisuus, kun on ainoastaan yksi tällainen viitearvo, ja tämä on merkittävä askel komission ehdotuksessa, ja tämä on yksi perussyistä siihen, että minä vastustan Herben Jan puhuu omasta puolestaan, mutta tämä on yksi keskeisistä syistä vastustaa, koska tässä vielä nyt yksi vaihtoehto pois, jolla voitaisiin vastata vuoden 2020 tavoitteisiin. Ja tämä todella rajoittaa vaihtoehtoja kaikkien markkinatoimijoiden osalta. Komissio tekee tämän nyt tahallaan ja siksi voitaisiin vastustaa. Ehkä komissio voisi vain nyt selittää, miksi komissio on poistanut tämän vaihtoehdon. Ja samalla ymmärtäen, että on tietynlaisia päästöarvoja, eri arvoja eri öljyille, eri öljylähteille, eli en tiedä, miksi komission ehdotus on tällainen. Ja jos katsotaan ehdotusta vähän pidemmälle, niin ja tässä toivoisin komissiolta myös vastausta. Ei ole edes enää vaihtoehtoja tuottajille raportoida näitä varsinaisia todellisia arvoja. Eli miksi tämä mahdollisuus on sieltä poistettu? Eli parhaimpienkaan toimijoiden osalta ei ole sitä mahdollisuutta, että raportoidaan, miten hyvin toimitaan. Eli tämä on vähän outoa nyt, ettei tätäkään vaihtoehtoa sinne sisällytetä. Ja kolmas kysymys. Ei mitään uudelleen tarkastelu ole suunniteltu enää ja tämä on vielä merkittävä huolen aihe, Eli polttoaineen laatudirektiivi, jos ajatellaan tätä 2030 pakettia, niin komissio ei maininnut liikennettä – millään muotoa. Tiedämme kaikki, että polttoaineen laatudirektiivi on hyvin tehokas tapa todella päästä vähennyksiin. Mutta epäselvää on nyt vielä se, ajatteleeko komissio sitä, että jatketaan polttoaineen laatudirektiiviä vuoden 2020 jälkeen. Ja jos ei ole tällaisen uudelleen tarkastelun mahdollisuutta, tarkoittaako tämä sitä, että komissio ajattelee, että jatkettaisiin laatudirektiivin kanssa. Nyt kyllä olisi paikallaan, että komissio antaisi vähän lisää selvyyttä. Tässä siis useita kysymyksiä, joita minulla on varmasti kysymyksiä on kollegoillakin, mutta tällä hetkellä, jos katsotaan vain komission ehdotusta, niin se kyllä heikentää ja vesittää niin valtavasti mahdollisuuksia päästä toteuttamaan vähähiilisempiä polttoaineita. Tämä on meille riittävä syy vastustaa tätä ehdotusta ja minua kiinnostaisi nyt todella kuulla komission perusteluita näille poistoille. Ehkä lopullinen kysymys vielä, voisikohan komissio kertoa vähän enemmän siitä, miten paljon painetta on tullut nyt tässä yhteydessä Kanadan hallituksen puolelta ja kun samanaikaisesti tiedämme, että EU neuvotteli vapaakauppasopimuksesta – Kanadan kanssa ja sijoittajavaltion välinen riidan ratkaisu on tässä mukana tässä sopimuksessa. Eli mitenköhän paljon tässä oli painetta siitä, että myöhemmin jouduttaisiin tuomioistuin käsittelyyn öljyhiekan osalta. Olisikohan tässä jotain yhteyttä siihen, miksi ei puhuttu tästä aiheesta. Ehkä tämä CETA-sopimus oli osana tässä. Kiitoksia. Sitten edustaja Gerbrandi. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän kollegani Bas Aikhautia alustuspuheenvuorosta. Minun ei tarvitsekaan sitten toistaa kovinkaan paljon niistä asioista, mitä hän sanoi. Ensinnäkin haluaisin välttää kaikenlaisen ää, äh, väärin ymmärrykset. Me emme tässä vastusta polttoaine äh, laatudirektiiviä itsestään, vaan aikoistaan sitä, miten artikla tässä on pantu täytäntöön. Emme siis vastusta tätä polttoaineen laatudirektiiviä itsessään. Äh, se on vuoden 2008-2009 ilmasto- ja energiapakettiin viimeinen osa, jota pantu täytäntöön, joten on kyllä aika, äh, että äh, todella viemme tätä eteenpäin. Miksi minun ryhmäni vastustaa komission täytäntöönpanopäätöstä. Tässä on kyse ensinnäkin Euroopan politiikan uskottavuudesta. Ja siinä se, että tiede on päätöksentekomme pohjana. Tässä ei ole kyse pelkästään ilmastotieteestä, vaan myös yhteiskunnalliset ja taloudelliset seuraukset, joita politiikallamme on. Mitä lokakuun 2011 jälkeen tapahtui, kun komissio vihdoin teki päätöksensä äh, äh, polttoaineen laatudirektiivin 7a äh, artiklan täytäntöönpanosta. Ja se jumittui neuvostoon ja neuvoston pääargumentti oli se, että vaikutusten arviointi ei ollut riittävän tarkka tiukka. No mitä komissio sitten teki? Se teki uuden vaikutusten arvioinnin, mutta tämä vaikutusten arvioinnin tulokset olivat aivan samat kuin ensimmäisen. Sinä sanottiin, että jos käytetään öljyhiekkaa tai myös öljyliusketta, niin sillä on paljon suuremmat vaikutukset kuin perinteisillä polttoaineilla, joten ei pitäisi ainakaan kannustaa näiden fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Mutta sen sijaan, että se olisi ottanut oman vaikutusten arvioinsa vakavasti, komissio muutama viikko sitten teki uuden päätöksen, joka täysin jättää huomiota mm, tämän lähdeteisiin pohjautuvan äh, laskentamallin. No miksi komissio on nyt kääntynyt täysin päinvastaiseen suuntaan? Jos perustatte toimintanne omiin vaikutusten arviointeihin, niin en ymmärrä, miksi olette päässeet tähän johtopäätökseen ja teette tällaisen ehdotuksen. Joten hiukan selitystä tässä äh, pyytäisin. Mm, ja kysymykseni neuvostolle, ja olen iloinen siitä, että neuvosto on täällä, koska neuvosto ei kovin usein ole äh, edustettuna tällaisissa keskusteluissa mitä neuvosto nyt aikoo sitten tehdä, kun se on nähnyt tämän toisen vaikutusten arvioinnin, jota neuvosto pyysi, niin johtopäätös voi olla ainoastaan yksi, nimittäin komission 2011 ehdotus. Ja nyt komissio on kääntänyt suuntaa täysin, joten oletan, että neuvosto ei ole kovinkaan tyytyväinen ja tulee pyytämään komissiota palaamaan tähän alkuperäiseen ehdotukseensa. Tämä on minun kysymykseni neuvostolle. Toinen tärkeä kysymys on se, että ilmastonmuutoksen torjumisessa on kyse investoinneista. Minne investoimme rahamme? Ja jos investoimme niihin fossiilisiin polttoaineisiin, joiden eh, hiilidioksidi-intensiteetti on hyvin korkea, ei ole kovinkaan viisasta jos meillä on toisenlainen pohja-arvo mm, öljyhiekalle, liuskeöljylle ja muille tällaisille korkean hiilidioksidipäästön lähteisiin, niin silloin me hidastamme investointeja näihin saastuttaviin öljyihin. Nyt kun lähdemme pois tästä mm, uudella komission ehdotuksella jälleen äh, rohkaisemme öljyyrityksiä investoimaan kaikkein saastuttavimpiin öljyihin, joten kysymykseni komissiolle ja neuvostolle on, kuinka me tulemme koskaan saavuttamaan omat ilmasto- ja energiatavoitteemme, jos me kannustamme eh, investoimaan saastuttavimpiin öljyihin tämän uuden ehdotuksen kautta. Nämä ovat pääkysymykseni komissiolle ja neuvostolle. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt annan komissiolle vastauksen, puheenvuoron, jotta se voi vastata näihin kollegoihin, kollegoiden vastalauseisiin. Thank you. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Kiitos näistä hyvin täsmällisistä, hyvin esitetyistä kysymyksistä. Yksi asia ihan aluksi. Me olemme tutkineet tätä asiaa pitkän aikaa. Ja minusta tuntuu, että kun lähdettiin kuulemisiin vuonna 2009, oli sidosryhmäkokouksia vuonna 2010 ja sitten neuvotteluita jäsenvaltioiden kanssa, työryhmän kanssa, joka ei päässyt sopuun vuonna 2011-2013, sitten lisää tutkimuksia, lisää kuulemisia. Eli paljon on panostettu tähän ehdotukseen ja todella kaikki mielellämme haluaisimme saada tämän työn päätökseen. Tiedän ja voin ymmärtää turhautumisen, kun tämä on viimeinen palapelin osa, jotta saataisiin tämän 2008-2009 paketti loppuun, niin aikaisemmin lupasin, että aikaisempi komissio tekisi ehdotuksen, näin kävi sitten. Ymmärsin, että tätä ei saataisi edellisen parlamentin aikana päätökseen. Sekin oli totta. Nyt meillä on siis pöydällä ehdotus, josta on neuvostossa keskusteltu. Se on nyt parlamentin, parlamentissa esillä ja mielelläni esitän muutamia kantojamme täällä tänään. Vastatakseni kysymyksiin, miksi poistimme tämän oletuksen siitä, että on katsottava, mistä öljy tulee. Me saaneet tukea tällä ajatukselle vuonna 2011-2013, ja jos katsotaan vaikutusten arviointia, niin on osoittautunut, että kustannukset tällaisen lähestymistavan osalta olisivat valtavan suuret verrattuna hyötyyn. Me todella tarvitsemme nyt suhteellisen vastauksen, suhteellista toimintaa tähän, koska kuten poliittisissa puitteissa vuodelle 2002, 2030 anteeksi, paketille, niin komissio on halunnut leikata päästöjä vuoden 2020 jälkeisessä maailmassa. Jos ajatellaan toteutuvia varsinaisia arvoja, katsoimme tätä tarkkaan. Tämä oli yksi vaihtoehdosta, joka oli vaikutusten arvioinnissa esillä ja tämä on esillä tutkimuksissamme ja me pystymme toteamaan, että ei ole mitään unikkia järjestelmää, jolla voitaisiin todeta varsinaiset päästöt. Eli meillä olisi satoja erilaisia järjestelmiä eri yritysten käytössä kautta maailman ja tämä antaisi komissiolle raportoitavaksi tietoja, joita ei voida vertailla ja loisi valtavia vaikeuksia jäsenvaltioille, jotka joutuisivat tarkastamaan nämä tiedot. Jäsenvaltiothan niitä keräävät ja antavat komissiolle eteenpäin, joten tältä pohjalta pääsimme, että versinäisten päästöjen järjestelmä ei ollut suhteellinen eikä sillä tiellä tulisi jatkaa. Mitä Kanadaan tulee? Me ehkä kaikki olemme keskustelleet joskus kanalaisten virkamiesten kanssa viime vuosina. Varmasti sieltä on esitelty monia argumentteja, pidetty työryhmiä ja he ovat olleet hyvin vakuuttavia. Jotkut seikat, joita he ovat esittäneet, ovat olleet ihan tärkeitä. Öljyhiekalla on suuremmat päästöt kuin monille perinteisillä raakaöljyillä. Samalla sanomme, että raakaöljyjä on erilaisia. Ehkä Pohjamereltä saatavat hiljalanjälki on silloin pienempi kuin entisen Neuvostoliiton tai Nigerian alueelta tulevat silloin tämä hiilijalanjälki on paljon suurempi, samoin kuin öljyhiekan osalta. Osana tätä ehdotusta me puutumme tähän hiilijalanjälki monimuotoisuuskysymykseen, koska se, mitä jalostajien tulevaisuudessa on tehtävä, on esitettävä tietoja, jotka voidaan jakaa tällaisen nimen pohjalta. Brent tai Light Nigeriasta tai mikä tahansa nimi. Tällaista haluamme öljyyrityksistä yrityksiltä tulevaisuudessa, jotta tiedetään, minkälainen eri raakaöljyjen vaikutus on päästöihin, jotta voidaan niistä raportoida. Ja sitten toinen kysymys, joka liittyy investointeihin ja suuntaviivoihin tässä. Meidän on muistettava ensinnäkin vuoden 2009 polttoaineen laadun direktiivin johdantosan kappale 9. Siinä puhutaan kasvihuonekaasujen vähentäminen koko elinkaaren aikana, biopolttoaineiden käyttö, vaihtoehtoisten käyttö, sähkön käyttö, uusiutuvan sähkön käyttö ennen kaikkea. Me kyllä jo ajamme asioita eteenpäin, kun muistamme jatkuvasti tuon 6 prosentin tavoitteen. Mutta Tunnustamme samalla, miten hankalaa on edetä vuoden 2020 jälkeen, joten jälleen pitäisi olettaa uusiutuvien energialähteiden tavoitteesta, joka Euroopan neuvostossa sovittiin kymmenen päivää sitten. Mutta jälleen tämä kannustaisi investointeja uusiutuviin polttoaineisiin tulevaisuudessa, joten kyllä näin varmasti pyritään vaikuttamaan myös investointeihin. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. And now... Kiitoksia oikein paljon ja sitten annan puheenvuoron neuvostolle. Teillä on puheenvuoro. Grazie, presidente. Eh, Kiitoksia eh, puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Neuvosto on, kuten parlamenttikin, saanut eh, ehdotuksen 7 lokakuuta ja kuten tiedätte, tässä on kyse komitologian menettelystä, joten se mitä tapahtui kaksi vuotta sitten 2012 oli se, että komiteassa tämä ehdotus pysäytettiin. Se ei koskaan neuvostoon päässytkään. Siellä äänestettiin 128 vastaan, 128 tyhjää ja 89 ääntä puolesta, joten tulos oli varsin negatiivinen. No, sitten komissio teki uuden ehdotuksen. Työryhmässä tätä tarkasteltiin 8. ja 21. lokakuuta komissio teki esityksen ja valtuuskunnilla oli mahdollisuus pyytää lisäselvityksiä. On selvää, että kaikki eivät ole samaa mieltä. Myös valtuuskunnat ovat esittäneet kritiikkiä, mutta kokonaisuudessaan komission ehdotus ei ole herättänyt kovinkaan negatiivisia reaktioita. Nyt meidän täytyy katsoa, tässä keskityttiin tiettyihin kysymyksiin, puheenvuorossa erityisesti aikatauluun ja sitten siihen ongelmaan, että menettelyjä ei ole harmonisointu menettelyjä joissa on kyse päästöjen vähettämisessä öljyn tuotannossa. Tässä on kyse siitä, miten lasketaan nämä upstream emissions reductions kysymykset. Ja sitten tähän liittyvä raportointi eri operaattorien välillä eri jäsenvaltioissa. Mielipiteen vaihdon jälkeen puheenjohtaja valtio yhdessä komission kanssa loi hiukan muutetun tekstin. Siihen tehtiin siis vain muutamia muutoksia, koska kuten tiedätte, komitologian menettelyssä on hyvin vaikea muuttaa komission ehdotuksia ja aikataulu on hyvin tiukka, joten puheenjohtaja valtio jätti pois tämän yhteisraportin äh, kahden eri jäsenvaltion äh, peräisin olevan toimittajan yhteisraportin ja äh, annoimme suuntaviivoja, että voisin määritellä lähestymistavat, jotka liittyvät upstream-päästöjen vähentämisen laskemiseen – Muutokset ovat siis hyvin rajallisia. Tämä teksti annetaan 13. marraskuuta ympäristötyöryhmälle ja silloin jäsenvaltiot voivat kertoa, miten aikovat äänestää. Sen jälkeen se menee Koreperiin ja sitten neuvostoon hyväksyttäväksi. Kaikki tämä täytyy saada päätökseen ennen 7. joulukuuta, eli näissä kahdessa kuukaudessa – niin kuin komitologiamenettelyssä on määritelty. Katsotaan, mikä neuvoston kanta tulee olemaan, mutta ne kommentit, joita olemme tähän mennessä saaneet, liittyvät siihen, että tämä äh, väline tuo kuitenkin lisäarvoa verrattuna siihen, ei ole minkäänlaista välinettä, jolla voitaisiin laskea elinkaaren päästö. Se, että meillä on tällainen laskentametodologia, on tärkeä väline, jotta voidaan sovaltaa tätä polttoaineiden laatua koskevaa direktiiviä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt meillä on puheenvuoropyyntöjä joltakin kollegoilta. Annan heti puheenvuoron kollega Berderille. Thank you, Mr. President. Um, first... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin tuoda julki sen, kuinka pettynyt olen kollegoiden kanssa tämän tilanteeseen, josta löydämme itsemme. Tässä on komissio tehnyt aivan selkeästi U-käännöksen siinä, että öljyhiekkaa ei haluta kunnolla ilmaista ottaa oikeaa oletusarvoa sille. Kuulimme neuvostoa tässä ja kun puhutaan ilmastopolitiikasta ja siitä, mihin toiminnon ryhdyt, siirryttävä, kun ajatellaan mitä tuhoa aiheutamme planeetallemme, niin meidän on siirryttävä pois politiikasta. No tiedän, että politiikka on kyllä kaikki, mutta meillä ei sitten jää muuta kuin tieteellinen tutkimustieto, joka osoittaa, että öljyhiekka on kaikkein saastuttavin tapa saada polttoainetta maaperästä. Ja jos tiede jätetään huomiota, sanotaan, että se on liian hankalaa, niin tämä on Minun mielestäni kyllä. Todella ikävää, kun ajatellaan planeettamme tilaa. Vaikutusten arviot osoittavat kyllä, miten haitallista öljyhiekka on. Ja sitten puhutaan nigerialaista, joka on saastuttavampaa, hankala laskea, kun poltetaan kaasua. No, Varmasti tämä voi olla hankalaa, mutta öljyhiekkaa ei voi saada käyttöön ilman, että tuhotaan ympäristöä siitä ja lopputulos on aivan järkyttävä. Eli kaikki tämä, kun olin viime kaudella kauppaa käsittelemässä valiokunnassa, niin kaikki tämä tapahtui samalla, kun neuvoteltiin vapaakauppasopimuksesta. Ja tuntui siltä, että Kanadan paine tässä öljyhiekan osalta – oli valtavaa. Tämä paine siis oli valtava, joka Kanadasta kohdistui. No nyt on heitetty kaikki tieteellinen tutkimustieto ikkunasta ulos ihan syrjään ja samalla on annettu viesti niille ihmisille, joilla on ollut tässä että Nyt on vakuuteltu komission puolelta, että näin ne ei käy transatlanttisten neuvotteluiden osalta. Emme vähennä ympäristöstandardiamme, alenna niitä – TTIP-sopimuksen osalta, mutta jos ajatellaan Kanadan vapaakauppasopimusta, niin nämä asiat sekaantuivat kyllä siinä öljyhiekan osalta, eikä välitetty niinkään planeettamme suojelusta. En tiedä, miten voin kääntyä äänestäjän puoleen ja sanoa, että no olen kyllä vakuutellut, että TTIP-sopimus ei vähennä tai alenna meidän ympäristöstandardiamme, kun näin kävi Kanadan kanssa. Sitten neuvostossa on sovittu ilmastotavoitteista vuodelle 2030 kasvihuonekaasupäästöjä pitää leikata ainakin 40 prosenttia vuoteen 2030. Ja kuitenkin polttoaineen laatudirektiivi on voimassa vain vuoteen 2020, eli kuusi vuotta tässä on vielä käytössä. Ja minä pohdin nyt, kannattaako jatkaa polttoaineen laatudirektiivin osalta vai sanottaisiinko nyt oikeastaan, että no niin, nyt meidän pitää keskittyä, kuten Erkanetti oikeastaan meille vahvistikin vakuutti kuulemisessaan, että yksi ykkösprioriteeteista on se, että täytäntöön pannaan vuoden 2030 ilmasto- ja energiapakettia. Ehkä meidän pitäisi sanoa, että no, me emme pystynyt työstämään, miten tämä tehdään, mutta meidän on kuitenkin jatkettava työtä vaikkakin toisella tapaa, koska emme voi sallia sitä, että öljyhiekkaa päästetään Eurooppaan ja oletetaan, että se on ihan samanlainen öljyn lähde kuin mikä muu tahansa. Pohjois-Amerikan kaupungit vielä yksi seikka. Siellä katsotaan hyvin tarkkaan, mitä Euroopassa tehdään. Siellä tiedetään, mitä on tehty liittovaltion tasolla Yhdysvalloissa, mutta jos öljyhiekkaan suhtaudutaan kielteisesti Euroopassa, voidaan osoittaa meitä ja sanoa, näin ajattelee Eurooppa, emme salli sitä täälläkään. Eli vaikka öljyhiekan määrä tällä hetkellä Euroopassa ei ole mitenkään merkittävä, niin se, että sallittaisiin ilman kunnollista oletusarvoa öljyhiekan käyttö, vaikuttaisi maailmanlaajuisesti. Parlamentti on toistellut toistamistaan, että me emme halua tämän hyväksymistä, jos ei ole kunnollista oletusarvoa, jotta tiedetään, mitä planeetalle tapahtuu. Parlamentin pitäisi lähettää tämä sama viesti nyt sekä neuvoston että komission ja sanoa, että tätä me emme voi hyväksyä. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt kollega Ivo Bellet. Bellet. Sorry, Chairman. Anteeksi puheenjohtaja, minä en nukkunut päinvastoin. Hyvät kollegat, tämä ei tietenkään ole mikään helppo asia. Ensinnäkin meidän täytyy ryhmämme puolesta vahvistaa ja osoittaa, että olemme samaa mieltä siitä, että EUna meidän täytyy mm, täyttää roolimme päästöjen vähentämispolitiikassa ja vähentää intensiivisesti kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavia polttoaineita, esimerkiksi öljyhiekkaa. Viime viikolla ryhmänä liittyen COP-päätöslauselmaan, niin me tuimme kollega Gerbrandin tarkistusta, joka liittyy nimenomaan tähän kysymykseen. Me siis tuemme tätä. Nyt kun luen komission vaikutusten arvioinnin, niin huomasimme, että komissio tunnustaa, että tämä toimintamalli, joka on valittu, on yksinkertaisin lähestymistapa, mutta samanaikaisesti sen ympäristövaikutus on hiukan huonompi kuin jotkut muut vaihtoehdot, joita oli arvioitu ja joita ei esitelty neuvostolle. Joten tämä vaihtoehto, tämä metodologia ei tee eroa erilaisten lähteiden välillä. Se ei tee eroa perinteisen öljyn ja öljyhiekan välillä. Joten tämä ei tietenkään ole täydellinen ympäristö näkökulmasta katsottuna, mutta kuten usein, hyvät kollegat, täydellinen ideaali maailma on hyvän vihollinen kuten komissio on tässä jo vihjannutkin, mitä me menetämme, jos hylkäämme tämänhetkisen ehdotuksen, joten me äh, pidämme parempana sitä, että meillä on suuntaviivoja metodologia, vaikka eikaan täydellistä, äh, kuin että meillä ei olisi vuosiin laisinkaan mitään. Joten meidän täytyy nyt katsoa, onko tämä metodologia, jota nyt on ehdotettu, äh, sellainen, että se vastaa tavoitettaan voidaanko se kehittää tehokkaaksi välineeksi laajemmassa 2020-strategiassamme, jossa polttoaineiden äh, laatutavoitteet on myös määritelty. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Fari. Thank you, Chairman. Uh, in line with the... Kiitos puheenjohtaja. Samantyyppisesti kuin täällä on jo sanottu, uuden komission ehdotuksen mukaan uudet menetelmät, joilla le- laskettaisiin polttoaineen hiilidioksidiintensiteetti vaikuttaisi öljyhiekan käyttöön ja lisäisi hiilidioksidia polttoaineessa. Eli jos haluamme päästä polttoainedirektiivin laadun direktiivin kautta siihen, että leikataan hiilidioksidiintensiteettiä 6 prosenttia, niin tämä lisää kustannuksia, kun pitää ottaa uusia biopolttoaineita käyttöön. Tämä tarkoittaa ainakin 4 miljardia vuosittain, joka tulee kuljettajien maksettavaksi. Ja kysymykseni kuuluu, voiko komissio selittää syitä? Mikä on oikeutuksena tälle? Kiitos. Now, Madame Rodriguez Rubio. Kiitoksia. Sitten edustaja Rodriguez Rubio. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Tämä direktiivi viimeisissä osassa, missä puhutaan ilmasto- ja energiapaketista 2009, ei ole vielä astunut voimaan. Tämä direktiivi on tärkeä ehdotus nimenomaan sen takia, sillä avulla me voimme jarruttaa öljyn käyttöä öljyheikan käyttö se on 13 prosenttia saastuttavampaa kuin perinteinen raakaöljy. Tämä 2011 ehdotus sisältää kaksi tekijää kaikki arvot näille eri, perinteisille polttoaineille ja kuinka on pakko saada öljyhtiöiden pakottaa tuottamaan tällaista polttoainetta. Viiden vuoden painostuksen jälkeen on aika skandalinomaista, että suuret esimerkiksi kanalaiset ja yhdysvaltaiset eurooppalaiset monikansalliset öljyyhtiöt eivät ole vielä ryhtyneet siihen, koska EU on laatinut normit näistä polttoaineista, mutta ei ole pystynyt pakottamaan tai saamaan näitä öljyyhtiöitä muuttamaan, muuttamaan polttoainetuotantoaan ja että huolehtisivat enemmän maapallon tuleisuudesta tai että oltaisiin muuttamaan hiilen käyttöä nestemäiseksi vaikutusten arviointi, jonka komissio toteutti, on osoittanut, että meillä pitäisi olla paremmat laskentamenetelmät, kun me haluamme saada nämä täsmällisemmäksi, me haluamme saada ympäristön kannalta parempia tuloksia, mutta komissio on kuitenkin lähtenyt alentamaan arvojaan tässä ehdotuksessa nimenomaan raakaöljyn suhteen. Sen takia meidän pitäisi pakottaa saa nämä öljyyhtiöt vähentämään öljyheikan tuontiaan ja sillä tavalla voitaisiin paremmin huomioida direktiivin normit. Meidän täytyy saada paremman informaatiota eikä vain epämääräisiä summittaisia lukuja meidän täytyy myös ajatella ympäristökysymyksiä. Me siinä ympäristötiedotteessa on sanottu, kuinka suuret yritykset, erityisesti Kanadassa ja Yhdysvalloissa, ovat käyneet kauppa, neuvotteluja EUn kanssa alentaakseen tavoite, tavoite normian tavoite lukuja nimenomaan polttoaineiden käytössä. Nyt kansainväliset öljylobbaustahot, niin myös minun maani edustaja Repsol on lähtenyt siihen, on lähtenyt paremmin valvomaan parantamaan polttoaineen laatua ja komissio on lähtenyt neuvottelemaan uusista ajoneuvotyypeistä, jotta voitaisiin hyödystää näitä polttoaineita haluamme direktiivin, joka, jossa otettaisiin huomioon saastuttavat polttoaineet, nimenomaan öljyhiekka. Kanada on lähtenyt tälle tielle, mutta nyt on jo määritellyt, mitkä ovat merkittävät taloudelliset määrät jalostamoissa, ainakin Espanjassa, missä määrin pitäisi tuottaa tämän tyyppistä öljyä. Erityisesti minun alueeni kuolleisuusluvut ovat erittäin suuret, hälyttävän suuret nimenomaan ympäristön saastumisen kannalta. Yhdysvalla, Yhdysvallat on myös... Öö, lähtenyt sille tielle, jossa öljyhiekkaa sisältää paljon panemaan myrkyllisiä aineita, esimerkiksi nikkeliä ja öljyä, kuin esimerkiksi perinteisessä raakaöljyssä. Ratkaisuja pitäisi löytää näille, kun meillä on näitä suuria keskittymiä vaarallisissa aineissa. Jos puhutaan raakaöljystä, niin öljyhiekka pitää ajatella myös, kun sen jatkojalostustoimenpiteitä se myös lisää myrkyllisiä päästöjä ilmakehään. Se myös synnyttäisi myös paljon vaarallisia tekijöitä niille ihmisille, jotka asuvat esimerkiksi näiden jalostamaiden lähistöllä, esimerkiksi minun asuinalueella. Sen takia komission pitäisi tehdä sellainen ehdotus, että jalostus, jalostamot toimisivat paljon ympäristöystävällisemmin sen pitäisi nähdä todellista vaivaa vähentää, vähentää kasvihuonepäästöjä. 31 prosenttia ollaan nyt riippuvaisia ja meidän pitäisi tajuta, mitkä todella synnyttävät vaarallisia päästöjä. Viime vuonna tiedeyhteisö kirjoi tiedelliselle komission puheenjohtajalle Barrosolle, miten pitäisi kieltää mm, öljyhiekan ja muun, muiden saastuttavien polttoaineiden tuonti Mm, Äskettäinen eh, neuvosto ja parlamentti ja komissio ovat laatineet sitovat tavoitteet, jotta EU-ssa lähdettäisiin, vähentä, lähdettäisiin vähentämään kasvihuonepääntöjä ja vähentämään myös näitä vaarallisia polttoaineraaka-aineita komissio, me pyydämme, että komissio ja neuvosto myös mm, sitoutuvat siihen, että pääsemme näihin tavoitteisiin. Torvalds. Kiitos edustaja Turvallis. Sure. Kiitos puheenjohtaja. Tämän keskustelun jälkeen yksi asia on ainakin ihan selvä. Komissioa ei voida syyttää liiasta johdonmukaisuudesta. Eikä se ole mitenkään yllättävää. Se, mitä olemme nyt kuulleet, on se, että ei löydetty yhteistä nimittäjää sille, miten arvioitaisiin öljyn primäärilähdettä. Tämä taitaa olla enemmänkin poliittista tai henkistä ongelmaa kuin asia, jota ei voitaisi hoitaa. Samalla, jos ajatellaan lng kulkevaa laivaa Turusta Tukholmaan, sen pitää raportoida jokainen matkustaja, auto ja polkupyörä, eli Jollain aloilla, kun on valtaa, niin löydetään kyllä raportointivelvoitteet. Ihan muutamassa sekunnissa, noin vain. Ja sitten toisilla aloilla, kun on vähän poliittisia ongelmia, niin sanotaan, että emme pystyneet löytämään mitään ratkaisua. Tuo on nyt kyllä älyllistä laiskuutta. Luultavasti pitäisi kehitellä kasvuhuoneen kaasuindeksi velvollisuudelle, joka asetetaan tietylle teollisuuden alalle, jotta voitaisiin arvioida, mitä kasvihuonekaasuja syntyy sitä kautta, ettei pystytä tekemään tässä mitään. Kiitos. Edustaja Grotta. Kiitos paljon. Onnittelut vain nyt öljyhiekka lobbille, joka on onnistunut valtavan hienosti niin, että ylipäätään tässä joudutaan vastalausetta esittämään, kun polttoaineen direktiivi, joka liittyi energiapakettiin 2009, sillä olisi pitänyt olla tärkeä merkitys, merkitys ja nyt komissio on vesittänyt tätä kovasti. Ja neuvostokin on antanut vaikuttaa itsensä. Luultavasti sitä taustaa vasten, että lähdettiin solmimaan tätä kauppasopimusta Kanadan kanssa – mutta nyt kysymys on, hylätäänkö tämä, silloin ei jää käteen mitään. Ja jos annetaan mennä, niin meillä on tämä kohta siellä mukana, jota joudumme häpeämään, kun ajatellaan öljyhiekan käyttöä. Eli me olemme tässä nyt puun ja kuoren välissä, se on sanottava. Edellisessä kohdassa nähtiin myös, että parlamentille on tärkeää tälläkin kaudella se, että mahdollisimman – vähän annetaan kokonaan pois käsistä komitologiaan, vaan ollaan mukana päättämässä useimmista asioista, koska muuten olemme tällaisessa ongelmassa kuten tänään, kun kukaan ei halua äänestää tiettyyn suuntaan. Eli SED-ryhmässä voidaan sanoa, että neuvotteluita ei ole saatu vielä päätökseen, mutta onnittelut ovat varmasti paikalla öljyhiekkalobbaajille. Loistotyötä tästä varmasti tulee lainsäädäntöä, jota me joudumme häpeämään. Kiitos. Kollega Eichhout. Kollega Eichhout. Puheenjohtaja lyhyesti. Ensimmäinen keskustelu taisi olla ihan hyvää, mutta komission yhteen kommenttiin palaisin. En tiedä, miten arvioisin tätä nyt, mutta pidän melko loukkaavana sitä, jos komissio käyttää vastauksissaan parlamentille – aivan erilaisia muotoiluja kustannusten osalta kuin vaikutusten arvioinnissa. Eli esitettiin, että tämä oli vaikutusten arvioinnista ja käytettiin suhteettomia kustannuksia. Näin mainittiin vuoden 2011 vaihtoehdon osalta, alkuperäisen komission ehdotuksen osalta. Mutta jos minä katson nyt tätä vaikutusten arviointia, jonka komissio on tässä – teettänyt ja siteeraan vain tuosta vaikutusten arvioinnista muutamaa kohtaa, koska tämä ehkä auttaa saada keskustelun vähän rehellisyyttä, koska tässä sanotaan, että sen lisäksi syntyy maltillisia lisäkustannuksia, jotka heijastelevat hallinnollisia kustannuksia arvioitu taakka kansallisten viranomaisten suuntaan ei ole merkittävä. Ja myöhemmin kun puhutaan polttoaineen hinnasta. Tankatessa sanotaan, että nämä kustannukset ovat niin pieniä, että tuskin syntyy vaikutuksia markkinarakenteisiin. Tässä siis siteeraan vaikutusten arviointi, jossa puhutaan siitä vaihtoehdosta, vaihtoehdosta josta komissio nyt sanoi, että kustannukset olivat suhteettomia. Tämä on aivan täysin ristiriidassa nyt tämän vaikutusten arvioinnin kanssa, jota minä luen. Tässä on kaksi vaihtoehtoa. Joko komissiolla on toinen vaikutusten arvio, jos niin on, haluaisin tietää mikä se on, tai te tietoisesti pyritte saamaan keskustelua kulkemaan tiettyyn suuntaan, että saisitte tukea nykyvaihtoehdolle, joka ei ole vaikutusten arvioinnin mukainen. Poliittisesti ihan ok, mutta älkää silloin antako ymmärtää, että te siteeratte täällä vaikutusten arviointia. Tämä on periaatekysymys. Minä en pidä siitä, että minulle valehdellaan. Ja nyt pelkään, että näin täällä tänään kävi. Ja tämä on asia, joka kaikkien pitäisi täällä ymmärtää. Now... Kiitoksia. Ja nyt viimeinen jäsen, edustaja Pots. To bude velmi krátké. Ja, ja jsem opravdu znechucen, protože před dvěma, třemi lety jsme měli na... Kiitoksia. Kaksi tai kolme vuotta sitten meillä oli maitohappo pöydällä. Silloin alesimme eurooppalaisia standardeja, koska meillä oli ongelmia kauppasopimuksessa tietyn maan kanssa. Silloin nuo olivat eläinlääkinnällisiä standardeja. Nyt sen sijaan, että meillä on eläinlääkinnällisiä tarkastuksia teurastuksen aikana, teurastuksessa saatettiin käyttää maitohappopesuja. Ja nyt pyydetään, että alennamme ympäristöstandardejamme. Yhtäkkiä sillä ei olekaan mitään merkitystä, että käytämme ympäristölle erittäin haitallisia öljynlähteitä. Ja tämä johtuu siitä, että haluamme tukea kauppasopimusta kolmannen osapuolen kanssa. Minä en todellakaan pidä tästä, aion vastustaa tätä. Tämä ei ole korrektia. Tämä on mielestäni tehty tahallaan komissiossa. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron komissiolle, jolla on varmaan jotain vastattavaa. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että sain toisen kerran vielä puheenvuoron. Kiitos näistä kysymyksistä ja tästä palautteesta. First of all, to start off with, with the process which... Ensin tuosta prosessistamme. Neuvoston kollegakin siihen viittasi. Tämä on komitologiamenettelyä. Komissio ei saanut myönteistä tai kielteistä äänestystulosta vuonna 2013. Siksi meidän on tehtävä ehdotus neuvostolle, niin kuin olemme tehneet, ja parlamentilla on oikeus sitten nähdä tämä ehdotuksemme. Ja parlamentti voisi todella äänestää tätä ehdotusta vastaan, jos pidettäisiin tätä sopivana reaktiona. Ja sitten komission pitäisi palata komitean käsittelyyn uudestaan. Meillä on viisi vuotta ennen kuin on saavutettava tämä metodologia käyttöön, jotta päästäisiin 2030 tavoitteisiin, joten meillä olisi vielä aikaa käydä tuo prosessi läpi, jos se välttämätöntä olisi. Minusta tuntuu, että jotkut muut kysymykset viittasivat siihen, miten kuuden prosentin tavoitteeseen voitaisiin päästä. Biopolttoaineet todella yksi vaihtoehto. Toinen olisi se, että metaanikaasun soihdutus otettaisiin huomioon sähkön käyttö polttoaineena tai CNG, LNG, autojen käyttö. Nämä olisivat vaihtoehtoja myös Eli tietyllä tapaa kuuden prosentin tavoitteisiin voitaisiin päästä ilman, että ajatellaan ainoastaan biopolttoaineita. Lisäksi on tärkeää painottaa sitä, että tämä lainsäädäntö päättyy vuonna 2020. 60 prosentin tavoite on vuoden 2020 tavoite. Se perustuu vuoden 1990 lukuihin ja sitten ajateltiin, että tulevaisuudessa ei jatkettaisi tämän tavoitteen pohjalta, mutta kuitenkin se, joka nyt asia, joka luodaan, on raportointivelvollisuus, jotta tiedän eri raakaöljyjen hiiliosuus, jota käytetään jalostamoissa Euroopassa. Näin nähdään, on kyse sitten raakaöljystä Venezuelasta, Nigeriasta tai Pohjanmerestä, Libyasta, kanadialaisesta tai mistä muusta tahansa. On tärkeää saada tätä tietoa, jotta voidaan käyttää sitä ja katsoa, miten pitkälti nämä polttoaineet ovat mukana vaikuttamassa 40 prosentin vähennystavoitteeseen vuonna 2030. Tämä on täinen tärkeä seikka. Tätä tietoa tarvitaan tulevaisuutta ajatellen, ja se vaikuttaa myös tulevan politiikan muodostamiseen. En oikeastaan ole oikea ihminen puhumaan täällä kauppasopimuksesta, en CETA tai TTIP-sopimuksista, mutta käsittääkseni vähähiilisen polttoaineen kysymys ei ollut prosessissa esillä. Tällainen standardi on Kaliforniassa ja siellä on ollut valtavia vaikeuksia täytäntöönpanon kanssa, joten enpä tiedä, oltaisiinko amerikkalaisten puolella kovin innokkaita, saatika sitten eurooppalaisten puolella siinä, että otettaisiin tätä TTIP-neuvotteluihin mukaan. Lopulta Bassilla oli tässä aika tiukka linja. Kun puhun suhteellisesta vastauksesta, tämä heijastelee myös sitä, että meillä on 2020 tavoite eikä mitään sen jälkeen. Tämä oli komission kanta, kun tämä ehdotus tehtiin. Me täytäntöön panemme sellaista, mikä kestää muutaman vuoden, 4, 5, 6 vuotta kaiken kaikkiaan. Me jäsenvaltioilla oikeastaan menee pari vuotta, jotta tämä saadaan kansalliseen lainsäädäntöön. Ja sen jälkeen käytössä tätä pidettäisiin noin neljän vuoden ajan, joten realiteetit että hyvin äärimmäisen monimutkaiset prosessit, prosessit otettaisiin käyttöön. Ei ole suhteellista, kun ajatellaan, mitä saataisiin aikaiseksi kaiken kaikkiaan tämän prosessin kautta. Tässä mielessä minä tarkoitin 79 miljoonaa euroa, näin taidettiin sanoa kohdassa neljä, kun puhuttiin lisähinnasta – kun autoja tankataan. Tämä oli se luku, joka oli siellä vaikutusten arvioinnissa. Kiitos puheenjohtaja. Eh. Kiitoksia. Ja nyt voimme varmaan päättää tämän kohdan esityslistalla ja siirtyä seuraavaan kohtaan. Ja sitä varten pyydän kaikkien virastojen johtajat tulemaan tänne korokkeelle, jotta voimme sitten heidän kanssaan käsitellä tätä aihetta.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 Cari colleghi. Arvoisat kollegat, kuten koordinaattorit muistuttavat, ottivat syyskuun koordinaattorien kokouksessa päätettiin järjestää kokous, jonne kutsuttaisiin niiden virastojen johtajat, joiden toimialue liittyy läheisesti meidän valiokuntamme työhön. Ja tästä syystä olemme järjestäneet tämän tapaamisen. Tällä tapaamisella on erityinen muoto, koska me päätimme, että meidän nyt ensin olisi tällainen yleinen esitys, kaikkien virastojen esitys, jonka tekee äh, kemikaaliviraston johtaja äh, Danset. Hän esittelee meille yleisesti nämä virastot ja sen jälkeen meillä on kaksi äh, ryhmää esityksiä. Ensin meillä on ympäristökeskuksen kemikaaliviraston esitykset ja sen jälkeen meillä on kysymyksiä ja vastauksia. Ja sitten meillä on toinen sessio, jossa meillä on elintarviketurvallisuusviranomaisen, eh, tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen ja lääkeviraston johtajien puheenvuorot ja sen jälkeen meillä on keskustelu. Tarkoituksena on esitellä virastojen toimintaa ja mahdollistaa se, että monet uudet jäsenet täällä valiokunnassa voivat oppia lisää näiden virastojen toiminnasta ja niiden tavoitteista. Joten aloitanpa heti ja annan puheenvuoron johtaja Dansetille, joka kertoo meille lyhyesti näiden virastojen toiminnasta. Good, after, good afternoon to all of you. Um... Hyvää iltapäivää teille kaikille. Parlamentin jäsenet, haluaisin kollegoiden nimissä muiden virastojen edustajien kanssa kiittää kutsusta ja mahdollisuudesta esittää yhteistä työtämme, esitellä sitä teille. Erityisesti kiittäisin puheenjohtaja Laviaa, samoin kuin aikaisempaa puheenjohtajaa Groottia, joka ehdotti tätä mallia. ollen Hertanset, olen Euroopan kemikaaliviraston johtaja. Minua on pyydetty esittelemään virastojemme kollegoiden puolesta. Ehkä olen ollut pisimpään virasta. Ehkä jotkut pitäisivät syynä sitä, että olen komein, mutta no, voitte itse arvioida tätä prosessin lopuksi. Lyhyen alustukseni tarkoituksena on antaa teille yleiskäsitys siitä, mitä me teemme kansalaisten eteen. Euroopassa. Joten lähtisin liikkeelle tästä alustuksesta. I should be able to move on this slide. Okay. Sorry for this. <laughs> Technical problem. Pahoittelen tätä teknistä ongelmaa. Ehkä kollega voi siellä auttaa tietokoneen kanssa, jos saisin tämän ensimmäisen kuvan esiin. All right. Let me just... No niin, lähden liikkeelle. Pian näette ehkä tässä näette yksinkertaisen kuvan. Tässä on perhe ja ystävät piknikillä puistossa. Ja tämä tuntuu kaukaiselta, kun ajatellaan viiden viraston työtä, mutta tämä ajatus on väärä, koska jos katsotaan vähän läheisemmin tätä kuvaa, niin nähdään, että ruoka, jota ihmiset syövät, on turvallisempaa – elintarviketurvallisuusviranomaisen työn takia. Sen toimii Pärmässä. Ja sitten tämä viltti ja lelut, joita, joiden kanssa lapsi leikkii tai vaatteet ovat kemikaaliviraston, Helsingin toimivan viraston työn takia turvallisempia. Ymmärrämme paremmin ympäristön rajat ja potentiaalit, ja siitä voimme kiittää Kööpenhaminan ympäristökeskusta. Ja kun ne sairastuvat, niin on tehokkaita turvallisia lääkkeitä parantamaan vaivoja. Tästä voimme kiittää Euroopan lääkevirastoa Lontoossa. Ja koska on kesä ja istuvat ruohossa ja lähellä järveä, ehkä ette näe tätä, mutta siellä on tietenkin hyttysiä ja luultavasti myös punkkeja siellä ruohossa, joten Euroopan tautien ehkäisyn ja valvonnan keskus Tukholmassa vähentää vaaraa, että heihin tarttuisi näistä eläimistä tai toisistaan jotain tauteja. Jopa koiraa suojellaan, koska Parmassa EFSA ja Lontoossa EMA tekevät työtä myös lemmikkien eteen. Joten me teemme työtä suojellaksemme heitä ja teitä ja teidän äänestäjänne. meidän työllämme on kyllä merkitystä, kun me pyrimme huolehtimaan ennalta terveydestä ja hyvinvoinnista ihmisten ja ympäristön osalta Euroopassa. Annamme riippumatonta tietoa ja neuvoa kansalaisille ja poliittisille päättäjille perustuen parhaaseen tietoon, jota meillä on tällä hetkellä. Jokainen virastoista tekee tätä työtä päivittäin. Meillä on ehkä erilaiset lainsäädäntöpuitteet, mutta meillä on kuitenkin yhteiset tavoitteet. how we add value to our stakeholders. All Miten tuomme lisäarvoa? Virastot selittävät avoimesti nettisivuillaan, miten toimivat ja miten ottavat eri sidosryhmiä mukaan työhönsä. EUn kansalaisilla on oikeus samantasoiseen suojeluun ja me huolehdimme yhteisistä standardeista ja mahdollistamme sen, että poliittisia päätöksiä tehdään perustuen hyvään tietoon, tieteelliseen tietoon ja näin eurooppalaiset yritykset voivat innovoida ja kilpailla maailmanlaajuisesti. Kustannukset ovat alhaisemmalla tasolla, kun asiat tehdään ainoastaan kerran ja hoidetaan eu tasolla. Miten No niin, miten tuomme lisäarvoa myös sidosryhmillemme? No, sitä kautta, että kokoamme yhteen parhaat tutkijat, asiantuntijat kautta EUn ja näin voidaan yhdistää osaamista jäsenvaltioiden etujen mukaiseksi. EUn poliittiset päättäjät voivat tehdä hyviä päätöksiä, koska ovat saaneet riippumatonta tietoa ja neuvoa meiltä ja me voimme antaa myöskin vähän EUn laajuista perspektiiviä. Miten me voimme sitten teitä auttaa? Me olemme asiantuntijoita omalla alallamme. Me voimme jakaa teknistä, tieteellistä tietoa valmistelutyössä, kun valmistelette lainsäädäntöä. Joten me voimme auttaa teitä tässä työssä ja antaa myös lisätietoa siitä, miten lakien täytäntöönpano toteutuu, miten se toteutuu jäsenvaltioissa. Tässä on jäsenvaltioiden ja meidän yhteisistä ponnisteluista kyse. Me voimme jakaa teknistä ja tieteellistä tietoa, jotta voitte arvioida politiikan ja ohjelmien vaikutusta ja näin antaa suoraan teille palautetta aikaisemmin hyväksytystä lainsäädännöstä. Voimme auttaa minkä tahansa kysymyksen kanssa, eli pyydän, että todella asetetta meille näitä kysymyksiä. Päätän tähän kuvaan, jossa on viisi toiminnan johtajaa, jotka tänään esittelevät virastonsa teille ja tämän salin ulkopuolella on myös paperilla tietoa yhdessä asiakirjassa kaikki yhteystiedot. Käyttäkää näitä yhteistietoja, ne löytyvät yhdestä Kohtaan näin. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitoksia tästä esityksestä ja nyt me aloitamme Euroopan ympäristövirastosta. Johtaja on Rahans Brynix. Teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, minulla on suuri ilo eh, esitellä Euroopan ympäristökeskuksen eh, toimintaa yhtenä näistä viidestä virastosta, jotka Radanset juuri esitteli. Meidän tehtävämme on antaa relevanttia, oikea-aikaista, kohdistettua ja luotettavaa tietoa politiikan laatijoille ja mm, yleisölle, erityisesti ilmasto- ympäristötavoitteista ja kestävästä kehittelystä. Kun puhumme politiikan laatioista tarkoitamme Euroopan tason toimijoita, teemme hyvää yhteistyötä komission, parlamentin, neuvoston, mutta myös muiden toimielinten kanssa teemme työtä läheistä yhteistyötä myös Eurostatin, yhteisen tutkimuskeskuksen ja muiden elinten kanssa. Mutta myös kansallisella tasolla. Meillä on 33 jäsen maata, jäsenvaltiot plus Islanti, Norja, Liechtenstein ja Turkki ja yritämme antaa relevanttia ja kohdistettua tietoa kansallistikin lisäksi teemme julkista tiedotustyötä. Miksi teemme sen? Me haluamme auttaa siinä, että saadaan aikaan merkityksellisiä ja mitattavia edistys, mitattavaa edistystä Euroopan ympäristössä. Meidän tavoitteenamme on vahvistaa sitä tietopohjaa, joka mm, tämän politiikan taustalla on. Ja meidän tarkoituksemme on olla päätiedon lähde EU-ssa. Tiedotamme lainsäädännön täytäntöönpanosta tässä puhun nyt niistä 500 eri säädöksestä, joita meillä on. Annamme tietoa siitä, missä vaiheessa olemme ja kuinka kaukana olemme tavoitteista ja standardeista, joita lainsäädännössä on. Me myös keskitymme politiikan arviointiin ja kerromme, mikä toimii ja mikä ei toimi, tarkoituksena saada aikaan parempaa täytäntöönpanoa. Me haluamme myös olla paras eh, johtava tietokeskus, jotta saadaan aikaan pitkän tähtäimen eh, tietoa tavoitteista. Tämä liittyy EUn ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin, joita on kehitetty. Lisäksi haluamme olla johtava organisaatio Euroopassa, jossa kun on kyse eh, tiedon jakamisesta. Me olemme Ionetissa, jossa on mukana 39 valtiota ja 1500 asiantuntijoita ja mukana esimerkiksi Eurostat. Teemme myös yhteistyötä tiedeyhteisön kanssa monilla tavoin. Ja yksi se tapa, jolla me jaamme tietoa, sitä pidetään esimerkkinä. ASEAN ja Mercosur ottavat meihin yhteyttä, jotta he voisivat myöskin kehittää tämän tyyppisen tiedon vaihtoverkoston. Kun katsomme työtämme, niin tässä on myös kolme erilaista aikahorisonttia, joita Eurooppa käyttää. Meillä on esimerkiksi tämänhetkiset säädökset, meidän täytyy raportteida ilmanlaadusta, vedenlaadusta, saastumisesta, mutta myös linkeistä liikenteen ja ympäristön välillä, ympäristön ja terveyden välillä, eli ympäristön laadun eri osatekijöistä. Sitten toiseksi me keskitymme myös 2020-2030 tavoitteisiin. Meillä on Euroopan 2020 ilmasto- ja energiatavoitteet ja olemme nyt menossa kohti 2030 agenda biodiversiteetti, resurssitehokkuus. Haluamme olla tukena näiden 2020-2030 tavoitteiden määrittelyssä. Ja visio, joka on seitsemännessä ympäristön toimintaohjelmassa, mm, keskitymme myös siihen alhaisen hiilen talous, ja ekosysteemien kestävyys ovat tärkeitä elementtejä. Lisäksi mukana on myös kestävän kehityksen maailmanlaajuisia tavoitteita. Kun katsomme tulevaisuuden haasteita, katsomme seuraavaa kaaviota. Tarkoituksena on elää hyvin planeettamme rajoissa ja nämä sosiotaloudelliset järjestelmät ne on kehitettävä ekosysteemien rajojen sisällä, joten meidän täytyy huomioida luonnonvarojen laatu ja määrä. Ne ovat meidän rajaehtomme, joten meidän tulisi saada aikaan huomioida yhteiskunnan tarpeet, mutta nähdä tämä ekosysteemin rajoissa ja tämä on tämän vihreän talouden agendan sydämessä. Me olemme valmiita tukemaan teitä ja muita eurooppalaisia päätöksentekijöitä tässä asiassa. Ensi vuoden maaliskuussa tulemme julkaisemaan meidän viisivuotisen näkemyksemme Euroopan ympäristön tilasta. Tämä on meidän pääjulkaisumme ja tällä kertaa Siinä on 87 noin nelisivuista tiedonantoa. 11 niistä käsittelee globaaleja megatrendejä, koska kyllä tiedämme, että eh, Eurooppa ei ilmasto- ja ympäristöpolitiikkansa tee missään kansainvälisessä tyhjiössä. Kansainvälinen tilanne määrittelee ja luo rajoja sillä, mitä Eurooppa pystyy tekemään. Me aiomme myös antaa 25 temaattista ähm, raporttia äh, liikenteestä, terveydestä, mm, ilmansaasteista ja muista asioista, vihreästä taloudesta ja tämän tyyppisistä kysymyksistä. Äh, ilmaston saastuminen, biodiversiteetti, maatalouden paineet ympäristölle – Nämä ovat asioita, joita vertailemme 39 valtiossa eh, Euroopassa. Jokainen näistä valtioista tulee antamaan mm, maakohtaisen kertomuksen. Tulemme myös kertomaan Mustasta merestä, Välimerestä ja arktisista alueista. Näiden 87 eh, kertomuksen tulokset eh, niistä tehdään yhteenveto tällaisen synteesikertomukseen, joka julkaistaan täällä maaliskuussa 2015 äh, parlamentissa, komissiossa ja neuvostossa. Meillä on jo 30 ähm, valtiota, jotka haluavat kansallisesti julkistaa tämän raportin. Ja nyt viimeinen kalvo haluaisin pyytää kaikkia teitä ainakin mm, katsomaan nettisivujamme, mahdollisesti jopa liittymään tähän uuteen tiedonvaihtojärjestelmäämme. Se on järjestelmä, jossa voi ihan itse valita, mitä tietoja haluaa saada, jotta saa sitten tietoa uusista raporteista ja arvioista, joita teemme ympäristökeskuksessa, joten olemme halukkaita tekemään yhteistyötä kanssamme ja kertomaan teille uusimmista tiedoista ja antamaan tieteeseen pohjautuvaa tietoa, joka voi johdattaa teidän työtänne täällä valiokunnassa. Kiitoksia. Ja sitten Radanset, joka on kemikaaliviraston johtaja. Hän puhuu meille kemikaalivirastosta. So we're going back to Helsinki now. No nyt palaamme Helsinkiin. Haluaisin vain muistuttaa, että Euroopan kemikaalivirasto on melko uusi. Se luotiin vuonna 2007 REACHin hyväksymisen jälkeen. Ennen sitä tein työtä Euroopan komissiossa ja valmistelin kovasti tätä virastoa. Ja mitään ei, muuta virastoa tuskin valmisteltiin niin pitkään ja perusteellisesti. Komissio taisi lähettää komissiosta noin 35 henkilöä perustamaan virastoa ja huolehtimaan siitä, että se pystyy aloittamaan työnsä kesäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2007, kuusi kuukautta vain sen jälkeen, kun lainsäädäntö hyväksyttiin. Mitä me teemme? Me ohjaamme Euroopan hyvin uutta kemikaalilainsäädäntöä, sen täytäntöönpanoa, että voidaan tukea ihmisten terveydestä, ympäristöstä, innovaatiosta ja kilpailukyvystä. Aika usein ihmiset huomaavat, että nämä ovat vähän ristiriitaisia tavoitteita, mutta meille ne eivät ole ristiriidassa. Meidän täytyy jatkuvasti pitää tavoitteet tasapainossa, kun täytäntöön panosta huolehditaan. Lainsäädännössä on tärkeänä tavoitteena DNA, mottona no, no data, no market, eli jos yritykset eivät tietoa anna, tietoa, joka on kemikaalien taustalla, ne eivät voi enää olla markkinoilla. Ja me teemme tiukkoja päätöksiä ja kunnan tai yhteisen tuomioistuimen voi nostaa kanteen, jos haluaa kääntää meidän päätöksemme. Mitä me teemme nettisivuillamme? Näette, että me järjestämme nettisivut sen mukaan, mitä palvelua tarjoamme. Me autamme yrityksiä noudattamaan lainsäädäntöä, tarjoamme IT-välineitä, jotka, jotta yritykset voivat rekisteröidä kaiken tietonsa parhaan mahdollisen tiedon ja standardin pohjalta. Lisäksi annamme yksityis yksityiskohtaista neuvoa kaiken tyyppisille yrityksille, jotta ne voisivat noudattaa lainsäädäntöä parhaalla mahdollisella tapaa. Lisäksi edistämme kemikaalien turvallista käyttöä. Teemme tiukkoja päätöksiä jälleen kerran, jotta huolehdimme siitä, että tiedon laatu, tiedon jota tarjotaan, on riittävän korkealla tasolla ja noudattaa tiedonantovaatimuksia. Lisäksi annamme paljon tietoa kemikaaleista suoraan kuluttajille ja kaikille ammattilaisille, jotka kemikaaleja käyttävät. Sinne voi kirjoittaa nettisivuillamme minkä tahansa kemikaalin ja sitten näin löytää kaiken sen tiedon, jota me olemme keränneet. Me puhumme myöskin huolestuttavista kemikaaleista. Ensin pohditaan, ovatko ne suurta huolta herättäviä ja silloin pitää olla – mahdollisuus ensinnäkin rajoittaa niiden käyttöä, jotta voidaan huolehtia siitä, että näitä kemikaaleja käytetään jatkuvasti yhä vähemmän ja näin tuetaan korvaamista muilla tuotteilla ja näin myöskin innovatiivisuutta yritysmaailmassa. Aina voidaan tässä kysyä, että missä ovat kemikaalit meidän elämässämme. Kuten aikaisemmin sanottiin, oikeastaan kaikissa kuvissa, joita voidaan ylipäätään ottaa, koska Kaikissa aineissa on kemikaaleja, kaikissa elävissä olennoissa, joten hyvin pitkälle mennään, kun puhutaan kemikaaleista. Meidän työmme REACH-asetuksen pohjalta huolehtii siitä, että saadaan tietoa, valvontaa, turvallista teollisten kemikaalien käyttöjä. Meidän huolehdittava ympäristöstä, kansalaisista ja työntekijöistä. REACH on kaikkein pisimmälle menevää kemikaalilainsäädäntöä koko maailmassa. Se on hyvin kunnianhimoista lainsäädäntöä ja teollisuudelle tämä luo kovia paineita, mutta tuo myös selkeitä etuja niille yrityksille, jotka pitävät tärkeänä edetä mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman hyvin tällä saralla. Me teemme työtä biosidiasetuksen pohjalta. Näin voidaan valvoa kemikaaleja ja seoksia, joita käytetään biosideina, esimerkiksi desinfiointiaineina, myrkkymaaleina tai hyttyskarkoitteina. Tai on tietenkin muitakin tuoteluokkia, joita käytetään biosidituotteina. Meidän työmme luokittelun merkinnän ja pakkaamisen osalta – näin luokitella merkitään ja pakataan EU-standardien mukaisesti, YK-standardien mukaisesti vaaralliset kemikaalit. Ja sitten ilmoitettu ennakko suostumus kertoo siitä, miten käydään kauppaa vaarallisilla kemikaaleilla EUn ja muiden maiden kesken. Kehitysmaiden on voitava sanoa ei kiitos. ja missä etenemme erityisen hyvin. Esimerkiksi tieteen sovelluksissa me voimme arvioida riskejä ja hallinnoida näitä riskejä, kun se on tarpeen EU-tasolla. Lisäksi pystymme hyvin arvioimaan suuria määriä tietoja, analysoida niitä. Voimme huolehtia älykkäistä menetelmistä – kaikkein modernimpien IT-sovellusten ja välineiden kautta, myös integroidun laatu, laadullisen johtamisen kautta iso standardien mukaisesti. Lisäksi haluamme olla avoimia, seurattavia, olla suoraan yhteydessä sidosryhmiin, yrityksiin ja erityisesti PK-yrityksiin. Meille on myös tärkeää tehdä läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Me teemme siis yhteistyötä teidän kanssanne, jotta kemikaaleja voidaan käyttää turvallisemmin. Tässä nähdään tuoremman kampanjamme logo. Kyse on kesäkuusta ensi vuonna määräaika luokittelusta eri seosten osalta. Eli kaikkien on luokiteltava ne kesäkuun ensimmäisen päivän mennessä. Ensi vuonna näin olemme yhteydessä kaikki kaikkiin, jotta kaikki ovat tietoisia tässä yhteydessä omista velvollisuuksistaan. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia ja nyt aloitamme keskustelun ja pyydän kollegoja, jotka haluavat puheenvuoron. Edustaja Ertug. Ja vielen dank. Ähm. Niin, paljon kiitoksia. Minulla olisi kysymys eh, herra Dansetille. Eh, lausunko nimenne oikein? Mm. Niin. Tässä on kyse ymmärryskysymyksestä tai tapauksesta, joka syntyi vaalipiirissäni niin Saksassa Bayerissa. Meillä on yrityksiä, tai meillä on eräs yritys siellä, joka tuottaa käsin puhallettua lasia ja siellä tätä lasia ö, ähm, työstetään kemikaaleilla, jotka ovat tällaisella e- ikään kuin ehdakaslistalla. Nyt ö, äh, kysymys kuuluu, kuinka vaarallisia tällaiset kemikaalit ovat, mitä mahdollisuuksia olisi keskustella tästä yksityiskohtaisesti. Tämä on kai päätös, jota ei anneta parlamentille, vaan ennemminkin tämä on päätös, joka tehdään ähm, kemikaaliviraston, komission ja jäsenvaltioiden kesken, joten haluaisin nyt kysyä teillä, onko mahdollista äh, ottaa suoraan yhteyttä äh, teille, miten voimme äh, antaa näille yrityksille teidän yhteystietonne. Kiitoksia. Sitten edustaja Sheri Dank u wel, voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Pidin tätä tilaisuutta oikein mielenkiintoisena, mutta Hans Breininkille kysymys, kun puhutaan luotettavasta tiedosta. Onko tässä kyse ainoastaan tieteilijöistä vai saadaanko näitä tietoja myös yrityksiltä, entä viljelijöiltä Alankomaissa? kun puhutaan ammoniakesta, fosfaatista ja niin edelleen. Eli viljelijät ja yritykset investoivat paljon ja sitten saadaan tietoa, jonka mukaan mitkään nämä ponnistelut eivät ole auttaneet. Eli tavallaan on kaikenlaisia eurooppalaisia sääntöjä. Kaikki nämä vaikuttavat myöskin työpaikkoihin ja kysyn tietenkin ympäristöltä. Mutta voidaanko siis luottaa kaikkeen siihen tietoon, jota teiltä saadaan? Kiitos. Kiitos. Sitten edustaja Fronte. Grazie. Kiitoksia. Muutama kysymys johtaja Bruinikille. Te sanoitte aluksi, että tuotatte tietoa päätöksentekijöille ympäristökysymyksistä. Lopuksi puhuitte tästä tiedon vaihtojärjestelmästä, jota monet valtiot kadehtivat. Voisitteko kertoa paremmin, millä tavoin välitätte tämän tiedon meille, jotka näitä asioita työstämme. Tiedän, että teillä on tämä väline, josta vain lyhyesti kerroitte. Sitten julkaisitte mielenkiintoisia julkaisuja. Mm, ja toinen kysymys, meneekö tietovirta myös toiseen suuntaan? Onko mahdollista ottaa yhteyttä teidän keskukseenne, kun käsittelee joitain aiheita, jotta saisi vastauksia tiettyyn kysymyksiin. Kiitoksia sitten edustaja Stais. Ehm, Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset näistä alustuksista, hyvin mielenkiintoisia, mutta herätään se teille pari kysymystä. Ensin laatu rekisteröintiasiakirjojen yhteydessä. Tämä on ollut ympäristövaliokunnalle huolenaihe vuonna 2012 toukokuussa. Edustaja Grootte koordinaattoreiden pyynnöstä puheenjohtajana, valiokunnan puheenjohtajana kirjoitti teille kirjeen, koska meiltä laatu huolestutti. Ja nyt teiltä on saatu tiedotus, lehdistötiedotuksia vuonna 2014 5 prosenttia – asiakirjoista, joiden määräaika oli vuonna 2010, ja tämä koskee monia aiheita, suuren volyymin aiheita, yli 100 tonnia ja hyvin myrkyllisistä, jotka ovat vedessä eläville eliöille hyvin vaarallisia, ja mutageenit, karsinogeeniset aineet. Ja ällistyksessä me näemme, että lehdistötiedosteessa sanotaan, että 69 prosenttia näistä asiakirjakokonaisuuksista ovat puutteellisia. Kyse on suurista määristä aineita, joiden osalta voidaan sanoa, että ne ovat kyllä huolestuttavia sekä ympäristön että kansanterveyden osalta. Varmasti voitte olla kanssanne samaa mieltä, että todella tärkeää koko kulmakivi Riitsille ja teidän virastollenne on se, että saadaan kunnollisesti hoidettua näitä kemikaaleja? Miten voitte huolehtia siitä, että rekisteröintiasiakirjat hoidetaan kunnolla? Koska jos 69 prosenttia on virheellisiä, kun pistokokeita tehdään, niin tämä on kyllä huolestuttava luku. Ja sitten talaattikysymys, kysymys, DHAP. Kaikki tiedämme, että tämä on hyvin vaarallinen aine, jota käytetään pehmentäjänä. Ja nyt teollisuuden puolelta sanotaan, että ei oikeastaan ole korvaavia aineita näille talaateille, joita käytetään erityisesti PVCn kanssa. Eli muut tällaiset pehmentäjät eivät toimi PVCn kanssa – ja ovat ehkä myös myrkyllisiä. Nyt teollisuuden puolelta sanotaan, että annetaan kuitenkin näiden käyttö mahdolliseksi kaikkien kulutustuotteiden osalta, koska sanotaan, että ei ole vaihtoehtoja tai toinen argumentti on se, että hinta on liian korkea, jotta lähdettäisiin hakemaan jotain muuta. Näin sanoo teollisuus. Ja nyt on kuultu huhuja herra Danset, että kuitenkin annettaisiin hyväksyntä niiden argumenttien pohjalta, joita teollisuus esittää. Pitääkö tämä paikkaansa vai onko tämä ihan huhupuhetta? Ja onko jotain argumentteja, jotta tällainen hyväksyntä voitaisiin kuitenkin antaa? Kiitos. Mr. Grote. Kiitoksia. Sitten edustaja Grote. Yes, Paljon kiitoksia. Olen iloinen siitä, että tämä onnistui tämän tapaamisen järjestäminen, koska virastot tuovat suurta lisäarvoa lainsäädäntötyöllemme. Mehän tapasimme toisiamme säännöllisesti viime kaudella myöskin nämä kontaktihenkilöt kertoivat sitten valtuuskuntamatkilta tänne valiokuntaan. Tämä on suuri arvo ja nyt kollegoilla on mahdollisuus nähdä, miten paljon erilaisia virastoja meillä on, jotka vastaavat ympäristövaliokunnan käsittelemistä asioista. Kansallisiin parlamentteihin, jos verrataan, siellä on tieteellisiä palveluja esimerkiksi Saksassa, mutta se, mitä virastot meille tarjoavat koko lainsäädäntötyössä, on aivan valtaisa. Ja nyt tänä päivänä näemme, mitä voimme saada kaikilla näillä virastoilla on erilaiset säännöt, mutta täällä järjestetään myös kuulemisia, kun nimitämme johtajat, ja silloin keskustelemme, ja parlamentti kyllä aina pitää silmällä virastoja päivittäisessä työssään. Siitä huolimatta virastot eivät ole mikään komission lisäke, Tämäkin on sanottava, tämä keskusteluissa aina niin käy ilmi, mutta virastot ovat itsenäisiä. Tämä julkisissa keskusteluissa joskus unohdetaan. Joten voin vain rohkaista kaikkia uusia kollegoja hyödyntämään virastoja. Tietenkin meillä välillä on myös kiistaa ja kritisoimme virastoja, kun on kyse eturistiriidoista, mutta siellä on paljon tapahtunut viime vuosina. Nyt eräs asia, jota pitää ajatella, kun haukutaan esimerkiksi REACHia tai muita asioita. Mutta sitten toisaalta, kun on kyse budjettimenettelystä, niin siellä kiristetään vyötä. Ja ikään kuin juustohöylällä tehdään leikkauksia, mutta mutta samalla annetaan virastoille enemmän toimivaltuuksia, niin eihän nämä, tämä sovi yhteen. Ei sitten voi päivän päätteeksi valittaa. Säästöjä kyllä voidaan saada aikaan sillä tavoin, jos kaikki 28 voidaan näillä virastoilla saada aikaan, koska jos 28 jäsenvaltiolla pitäisi olla tällainen virasto jokaisella erikseen, niin kyllä se aiheuttaisi enemmän kustannuksia. Meidän täytyy pitää siis huolta näistä virastoista, eikä sitten eh, innostua, kun on kyse budjettineuvotteluista tai vastuuvapauskysymyksistä ja tehdä eh, leikkauksia, joilla ei ole mitään järkeä. Kyllä minä haluan, että säästetään, mutta säästöjen täytyy olla järkeviä. Joten olen iloinen siitä, että puheenjohtaja Giovanni Lavia on mahdollistanut sen, että me voimme käydä tänään laajaa keskustelua eh, virastojen kanssa ja jälkeenpäin meillä on myös mahdollisuus kahden kesken eh, keskustella johtajien kanssa valiokunnan kokouksen jälkeen. Kiitoksia. Oh, Kiitoksia Matias ja nyt Karl-Heinz Florent. Matias Grote gesagt. Niin, Matias Groten puheenvuoroa tukisin kovasti. Minä pahoittelen kovasti sitä, että virastojen aikaansaannokset vaikuttavat niin poliittiseen työhön. Minäkin käytän niitä. Vahvistaisin mielelläni virastoja, mutta meidän pitää huolehtia myös siitä, että virastojen työ päätyy kollegoiden päihin myös. En minä ole tässä mitenkään parempi kuin muut, mutta tässä on kyse prosessista, jossa on opittava ottamaan tätä tietoa vastaan, koska voitte tehdä vaikka kuinka hyvää työtä, mutta jos kukaan ei sitä täällä käytä, niin se on turhaa. Toinen asia, herra Danset, minähän olin mukana, kun puhuttiin tästä säännöstä yksi aine, yksi rekisteröinti. Äänestyksiä oli tuhansia sivuja ja tämä oli PK-yrityksille tällainen todella pelastava tekijä. No miksi tämä nyt toimii näin huonosti? Miksi sitä ei tullut tällaista pelastajaa? Miksi PK-yritykset eivät pysty todella tähän että yksi aine saa yhden hyväksynnän. Kuulen vain valituksia tästä aiheesta. Ja sitten melko yksinkertainen kysymys. teiltä kuulun aina, että kun kierrätetään jotain jätettä, niin raaka-aine pitää jälleen ottaa REACH käsittelyyn. Eikö voitaisiin ajatella, että jos REACH-käsittely on hoidettu, jossa on vaikka televisio, niin miksei sitten voitaisiin televisiota kierrättäessä ajatella, että, että sille on hyväksyntä jo annettu. Kiitos. Thank you very much. And now the Vice President, Mr. Kiitoksia. Ja sitten varapuheenjohtaja herra Pots. We're happy to have you Kiitoksia puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen siitä, että olet täällä ja tulee aina enemmän keskusteluja virastojen kanssa nyt sen jälkeen, kun näin äh, Äh, ensimmäisen kalvon, niin kaikki näytti kovin söpöltä mm, virastojen osalta ja me kaikki EU-ssa olemme iloisia ja turvassa, mutta näin ei välttämättä kyllä ole, koska me odotamme vielä äh, testimenetelmiä kemikaalien pitkäaikaisvaikutuksille äh, ja testimenetelmiä, joilla voidaan katsoa kroonista vaikutuksia tästä alhaisten tason altistumisesta ja myöskin mikä vaikutus kemikaalien sekoituksella on. Me emme myöskään aina tiedä, miten toimivaltuudet jakautuvat komissiossa. Kun minä olin esittelijä, niin toivoin, että ympäristökeskus työstäisi tätä, mutta sitten sain tietää, että ei näin olekaan. Tämä oli suuri yllätys, joten kovasti tarvitsemme enemmän selkeyttä, mitä toimivaltuuksia virastoilla on. Eikä meillä aina ole niin paljon aikaa kuin te ajattelette, että meillä on. Me odotimme viisi, kuusi vuotta, että saisimme hyvän asiantuntijalausunnon neonikseistä. Ja saimme tämän sitten viisi vuotta sen jälkeen, kun näitä tietoja olisimme tarvinneet ja vielä olisimme eh, endokriinisille aineille tarvitsemme tällaisen eh, lausunnon, joten ei kaikki ole niin hauskaa. Tietenkin me kaikki kunnioitamme sitä, että eh, toiminta perustuu tieteeseen, mutta tässä on kyse vähän niin kuin pyhän veden tuottamisesta. Ei tämä välttämättä tarvitse olla tieteeseen perustuvaa, se voisi olla tällaista ennakoivaa. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt voimme ottaa vastaukset. Olkaa hyvä, ympäristökeskus. Kun aika ei ole niin paljon, pyrin puhumaan lyhyesti. Ensin kysyttiin siitä, miten luotettavaa tietomme, onko kaikki saman sanomamme totta ja perustuuko kaikki tieteeseen. Sanoisin ei, ei ainoastaan tieteellisen tutkimuksiin perusteta työtä, vaan meillä on useita lähteitä, joiden työ perustuu yksi on se, että kaikki valvottu tieto, ilman ja veden laatu, nämä valvontapisteet siirtävät tietoa jatkuvasti meidän tietokantoihimme. Me prosessoimme näitä laatutarkastuksia näiden osalta. Luomme indikaattoreita, teemme työtä tuoreen tieteellisen tutkimuksen pohjalta. Saamme yhteistyössä tietoa Eurostatilta yhteiseltä tutkimuskeskukselta myös tieteellinen tieto ja standardoitu monitorointitieto luo pohjan työllemme. Toiseksi Olemme innovaation etunenässä, kun puhutaan niin kutsutusta kansalaisten tieteestä. Merissä olevan jätteen osalta ihan meillä on tällainen matkapuhelin sovellus, joiden kautta kansalaiset voivat valvoa yhdessä muiden kanssa siitä, minkälaista roskaa ja muuta on Euroopan rannoilla. Tämä on kustannustehokas tapa kerätä tietoa toisella tapaa kuin perinteisten tieteellisten tutkimusten kautta. Kysymys kuului, ovatko yritykset mukana työssäne. Kyllä, on vastaus. Kyllä, käytämme sellaista tietoa, joka tulee teollisuuden puolelta, rajallisesti vain. Tietenkin on varmistettu tiedon laatu ja luotettavuus samalla tapaa. Jos yhdistetään kaikki tämä tieto, jota tulee monista eri lähteistä, niin tämä on työtä, jota tehdään. Monitoroidaan, valvotaan tietoa, katsotaan indikaattoreita ja tietoa, joka työstetään arviointeihimme mukaan. Katsomme koko pakettia, arvioimme sitä, mikä on tämän kaiken tarkoitus, merkitys. Ja sitten tietoon liittyviä tuotteita saadaan lopuksi. Eli ei tässä rajoiteta työtä ainoastaan tieteellisten lehtien, tieteellisiin tutkimustuloksiin, vaan teemme työtä laajemmalta pohjalta. Yksi tärkeä tekijä on se, että avoimuus on korkealla tasolla. Kaikissa raporteissa netissä, jos siellä klikkaa jotain kaavaa, kuvaa tai numerotietoa, niin sieltä taustalta löytyy, mistä tämä tieto on peräisin. Eli voitte arvioida sitä, minkälaisia johtopäätöksiä voidaan vetää tuon tiedon pohjalta. Eli huolehdimme avoimuudesta. Toinen kysymys liittyy siihen, miten viestitään siitä, mitkä ovat tulokset. Sanoisin, että meillä on 40 kertomusta vuodessa viikoittain lehdistötilaisuuksia lehdistötiedotteita anteeksi. Sosiaalista mediaa käytämme myös yhä enemmän. Meillä on seuraajia ja esittelemme työtä myös yhdessä usein täällä Brysselissä. Osallistumme parlamentinkin tapahtumiin. Näin olemme tehneet useat kerrat. Ja haluaisin myös viitata tuohon viimeiseen kuvaan. Meiltä voi tilata näitä tiedotteita, jotta tiedätte mitä teemme. Ja sen lisäksi meillä on yhä enemmän tietoa netissä, joten voidaan huolehtia siitä, että tietoa on netissä automaattisesti yhdistetään tuore tieto siihen tietoon, jota siellä on. Eli Päätöksentekijät ja kansalaiset voivat näin hyvin avoimesti seurata, mitä tapahtuu. Kysymys kuului, tukisimmeko teitä, jos teillä olisi erityinen kysymys tai joku tietty asia, ilman että nemeäisin ketään, niin henkilö, joka täällä on tänään jo puhunut täällä julkisen tapahtuman jälkeen Brysselissä, otti yhteyttä meihin ja pyysi hyvin spesifisiä tietoja ja vuorokauden sisällä lähetimme MEPin toimistoon tällaisen kattavan tietopaketin. Eli jos meillä on riittävästi tietoa, niin resurssiemme rajoissa totta kai haluamme tukea parlamentin jäsenten työtä, joten ottakaa ihmeessä yhteyttä, me teemme kaikkemme. Viimeinen kysymys liittyi näihin vieraslajeihin – me olimme ensimmäisessä luonnostelussa mukana, emme toisessa seuranta näiden haitallisten vieraslajien osalta meni toiselle kumppanille, joiden kautta teemme yhteistyötä, kun arvioimme ekosysteemi- ja biologisen muoto- monimuotoisuuden kysymyksiä. Eli teemme tuota työtä, mutta emme ole ensimmäisenä keräämässä tässä yhteydessä tietoja. Näin. Kiitoksia oikein paljon. Ja nyt annan puheenvuoron herra Dansetille, että hän voi vastata kemikaalivirastoon liittyviin kysymyksiin. Kiitoksia. Ensimmäinen kysymys, joka tuli bajarilaiselta kollegalta. Tämä on minulle aivan selvä. Tässä oli kyse käsin tehdystä lasista. Siinä voi olla monenlaisia aineita mukana. Se voi liittyä esimerkiksi tuon lasin väriaineisiin, siinä on arseenia esimerkiksi, tai lyijyä. Nämä ovat muita aineita, jotka aiheuttavat useita sairauksia ja lasin puhaltajilla on ollut menneisyydessä paljon sairauksia, joten tämän tyyppinen yritys kun se käyttää tällaisia hyvin huolestuttavia aineita, niin se voi saada tietoa meiltä tai se voi ottaa suoraan yhteyttä meihin ymmärtääkseen, mitä sen täytyy tehdä ennen näitä määräaikoja, joita on rajoituksille ja luville. Tämä on yksi tapa toimia. Ja noin yleisesti tämän tyyppiset yritykset voivat myös saada saman alan toisilta yrityksiltä tietoa, jotka ovat jo menestyksekkäästi korvanneet tällaisia hyvin vaarallisia aineita. Joten hyvin paljon tietoa voi saada joko suoraan meiltä tai epäsuorasti. Toinen kysymys liiton laatuun. Tämä kysymys esitettiin erityisesti tässä ensimmäisessä rekisteröinti, liittyen ensimmäiseen rekisteröintimääräaikaan näihin kemikaaleihin, joita on suuria määriä. Kun älykkäällä tavalla valitsemme nämä asiakirjat, huomaamme, että on epäjohdonmukaisuuksia, joista teemme päätöksiä. Kun älykkäällä tavalla valitsemme nämä asiakirjat, löydämme yhä enemmän, tai enemmän sellaisia tapauksia, jotka eivät noudata määräyksiä, koska me keskitymme näihin heikoimpiin tapauksiin. Me seuraamme jokaista päätöstä, jonka olemme tehneet mutta olemme myös sopineet jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa, että menemme pidemmälle kuin 5 eh, prosenttia näissä kemikaaleissa, joita käytetään suuria määriä, joten tulemme eh, jatkossakin seuraamaan näiden rekisteröintien laatua. Sitten talaatit. Eh, tämäkin on aihe, joka vaatii luvan jokainen äh, yritys, joka haluaa tuota ainetta käyttää, sen täytyy saada äh, lupa, sen täytyy esittää äh, hakemus ja saada hakemus hyväksyttyä. Meillä on ollut tällaisia tapauksia hyvin harvoja. Suurin osa yrityksistä on korvannut tuon aineen, Mainitsitte yhden tietyn luvan, joka on mennyt meidän komiteoidemme lävitse ja joka on nyt tieteellisellä neuvolla lähetetty komissioon ja komission täytyy tehdä lopullinen päätös. Meidän täytyy tässä varoa, jos tällainen lupa myönnetään, niin se on rajoitettu ja, jos, ja tässä tapauksessa sille annetaan lyhempi aika, käyttöaika kuin muissa aineissa. Tämä johtuu siitä, että me välttämättä usko, että tämä on lupa, jolle pitäisi antaa pitkä voimassaoloaika. Tässä tietysti tieteelliset komiteat ovat riippumatta toisistaan arvioineet tämän tapauksen ja tulleet nyt johtopäätökseen, jota meidän on kunnioitettava ja lähetettävä komissiolle hyväksyttäväksi. Sitten Era Florenti kaksi kysymystä. Yksi Osorista. Miksi se ei auta pekoyrityksiä? On aivan selvää, että tämä yksi aina yksi hyväksyntä ei ole ehdotus, joka oli alkuperäisesti prosessissa ja pk-yritykset hyötyvät sitä vähemmän kuin ajateltiin. Saattaa olla, että se katoaa markkinoilta suurissa määrin. Sitä haluamme välttää. Siksi olemme tehneet radikaalimman ehdotuksen komissiolle, miten käsitellä tätä ja teemme, katsomme sitten, mitä komissio tekee tämän ehdotuksen suhteen. Sitten kierrätyksestä. Kaikissa tapauksissa ei ole pakko uudelleen rekisteröidä. Me olemme antaneet neuvoja yrityksille siitä, milloin täytyy rekisteröidä ja milloin ei. Mutta jos niiden täytyy rekisteröidä, koska aine on vielä varsin uusi, niin Tämä, näiden yritysten ei yleensä tarvitse kerätä ja käyttää niitä tietoja, jotka ovat jo olemassa tätä pääainetta varten, jota nämä yritykset kierrättävät, joten emme ole nähneet, että on sellaisia tapauksia, että kierrätys vaikeutuu johtuen lainsäädännöstä. Kiitoksia puheenjohtaja, että sain vastata näihin kysymyksiin. Kiitoksia oikein paljon ja sitten voimme mennä tähän toiseen äh, ryhmään virastoja ja aloitamme elintarviketurvallisuusviranomaisen esityksestä ja annan heti puheen vuoron herra Urlille, joka on EFSAn johtaja. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Hyvät jäsenet, kiitos, että saan mahdollisuuden esitellä myös Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista. Kolme kysymystä. Kuka olemme, mitä teemme? Ja kolmas ehkä tärkein. Mitä lisäarvoa voimme tuoda eurooppalaiseen elintarviketurvallisuuteen ja rehuturvallisuuteen? Ensimmäiseen kysymykseen. Minä haluaisin esittää asian näin, että – Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on verkostossa, jossa on mukana riskiä arvioijia, keskeinen toimija. Tämä on yksi hyvin tärkeä toteamus. Me olemme osa siis verkostoa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen ei voi toimia ilman jäsenvaltioiden tukea, ja se on perusasetukseen otettu mukaan EFSAn osalta, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen osalta. Päätöksenteko, tietojen kerääminen, riskien arviointi, metodologiakysymykset pitää keskittää yhteen virastoon varmaan tässä yhteydessä, mutta asiantuntemus ja asiantuntijat ovat jäsenvaltioiden organisaatioissa, siellä missä arvioidaan riskejä yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja EFSA saa liikkeelle asiantuntijat. Ja tätä kautta Eurooppa yhdistää kaiken Euroopan osaamisen päätöksentekoon, jotta voidaan arvioida riskejä elintarvike- Toinen EFSAn vaihe on se, että me tarjoamme riippumatonta kunnollista tieteellistä pohjaa. Poliittiset päätöksentekijät, te siis saatte päätöksenteolle pohjaa, tieteellistä pohjaa. Tämä on toinen seikka. Näin opimme jotain BSE-kriisistä, että riskien arviointi- hallinnointikysymykset pitäisi erotella. EFSA ainoastaan käsittelee riskien arviointeja. EFSA ei anna hyväksyntää GMOlle tai torjunta-aineille, vaan me annamme tieteellistä tietoa pohjaksi poliittisia päätöksiä tekeville. Ja kolmanneksi, me viestimme myös riskeistä, eli me näemme tieteellisen tiedon tietyssä yhteydessä, viestimme sen teille ja sidosryhmille me ja olemme vuoropuhelussa näin ja viestimme myös laajemmin suurelle yleisölle. Se on hankala tehtävä. Me puhumme 500 miljoonasta kuluttajasta eri kielistä, erilaisista kulttuureista, joten meidän ei ole mahdollista olla suoraan yhteydessä 500 miljoonaan kansalaisen. vaan tässäkin tarvitaan kumppaneiksi jäsenvaltioita. Mitä me teemme elintarviketurvallisuusviranomaisena? EFSA arvioi turvallisuutta – säädeltyjen tuotteiden osalta ennen hyväksyntää. Jos ajatellaan vaikka lisäaineita elintarvikkeissa, väriaineita, muita aineita, joita lisätään elintarvikkeeseen, niin ennen kuin ne voidaan lisätä, tarvitaan arviointi niiden turvallisuudesta ja tämän arvioinnin tekee EFSAn tieteilijät, jotka ovat paneeleissa. Paneelit kas, kattavat kasviterveyden, eläinten terveyden, hyvinvoinnin, ruoan lisäaineet, biologiset uhat. Katamme näin koko elintarvikeketjun ja tämä syntyi myös 90-luvun elintarvikekriiseistä pelolta pöytään ajattelun kautta. Lisäksi arvioimme, miten terveysväittämiä voidaan perustella. Kaikki tiedämme, että tuotteissa on terveysväittämiä, joiden mukaan luvataan, että tietty ainesosa on tärkeää eduksi ja tälle terveysväittämälle on oltava kunnolliset perusteet ja EFSA arvioi sitä, onko riittävästi syitä tällaiselle väitteelle vai ei. Ja sitten säädeltyjen tuotteiden ulkopuolella yleinen riskiarviointi. Annamme tieteellistä tietoa siihen, mitä riskiä ruokaan liittyy. Sonoottiset tekijät, esimerkiksi kuten salmonella. EFSA on tehnyt paljon työtä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa – yhdessä komission palveluyksiköiden kanssa, jotta voitaisiin taistella salmonellaa vastaan. Ja nämä yhteiset ponnistelut ovat olleet melko menestyksekkäitä, koska salmonella-tapauksia on pystytty vähentämään yli 50 prosentilla viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana, joten jäsenvaltiot, komissio ja EFSA yhdessä ovat todella onnistuneet. Paljon on tehtävä edelleen, mutta näemme, että yhteinen toiminta on ollut myös vaikuttavaa. Ja sitten, ja tämäkin on EFSAn DNAssa mukana. Se, että luotiin elintarviketurvallisuusverkosto. 470 ihmistä teki EFSAlle työtä Parmassa. Ja voimme olla vain tällainen yhteyskeskus, yksi osa verkostoa, mutta voimme tehdä työtä ainoastaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Ja tässä haluaisin kiinnittää huomenta siihen, että pitää tukea riskin hallinnoinnissa komissiota, mutta myös jäsenvaltioita kriisitilanteissa. Kriisitilanteissa EFSA voi tukea riskinhallinnoijia, kun taistellaan kriisiä vastaan. Mitä lisäarvoa EFSA sitten luo? Mainitsinkin sen jo. Yksi kaikkein mielenkiintoisimmista, mutta myöskin haastavimmista on se, että EFSA voi käyttää Euroopan tutkimus parhaan tietämyksen Euroopasta. Näin voimme luoda tieteellisen tietoperustan kaikille jäsenvaltioille, myös pienemmille jäsenvaltioille, jotka eivät itse pystyisi kaikkia tätä asiantuntemusta keräämään. Ja tätä kautta Eurooppa on todella ottanut tärkeän edistysaskeleen, koska kaikki tämä osaaminen on nyt kaikkien jäsenvaltioiden käytössä. Lisäksi olemme tärkeä kun EUn elintarviketurvallisuuslainsäädäntöä arvioidaan. Kaikki prosessit hoidetaan vain kerran eikä 28 kertaa. Ja tämä johtaa siihen, että korkea suojan taso on nyt taattu kaikille EUn kansalaisille. Josta tuntuu jälleen, että lainsäätäjä vuonna 2002, kun elintarviketurvallisuusviranomainen luotiin, niin tämä oli merkittävä edistysaskel, jotta voitaisiin huolehtia samasta korkean suojelun tasosta kaikkien EU-kansalaisten osalta. Tämä on mielestämme se lisäarvo, jota voimme tähän järjestelmään tuoda. Ja tämä tieto on avointa teille. Tämä osaaminen, asiantuntemus on myös poliittisten päättäjien, teidän ja Envivaliokunnan käytössä. Me mielellämme tuemme teitä päivittäisessä työssänne. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia. Ja nyt jatkamme herra Sprengerin esityksellä sotien torjuntavirastosta. Kiitoksia oikein paljon, että kutsuitte minut tänne. Katsotaanpa, saadaanko tähän oikea kuva. Kyllä, meillä on tämä oikein nätti kuva tässä, mutta minä oikeastaan haluaisin siirtyä tähän kuvaan. Näette tässä Monrovian slummit. Monrovia on Liberian pääkaupunki. Monet perheet asuvat siellä hyvin pienissä kojuissa, suuret perheet eikä heillä ole juoksevaa vettä. Ja tämä on itse asiassa Ebolan vastaisen taistelun eturintama. Monet uhat tulevat EUn ulkopuolelta ja on hyvä muistaa tämä. Viime viikolla meillä oli täällä keskustelu Envissä Ebolasta ja minä haluaisin eh, puhua hiukan tästä Ebolasta, koska se kertoo hyvällä tavalla, mitä meidän virastomme tekee. Normaalisti meidän tehtävämme on valvoa, arvioida ja kertoa eh, uhista, jotka kohdistuvat ihmisten terveyteen mm, tartuntataudeista ja olemme tutkineet tuntemattomia tauteja, annamme neuvontaa, teknistä tukea komissiolle, mutta myös jäsenvaltioille ja tuemme jäsenvaltioita ja EU-tason toimintaa antamalla asiantuntijakoulutusta ja tuomme kansallista ja EU-tasoa kun ne valmistautuvat erilaisia epidemioita ja tautien puhkeamista vastaan. Haluan kertoa, miten tämä toimi Evolan kohdalla. Aikaisissa vaiheissa asiantuntijamme vain valvoivat ja arvioivat Ebola-tietoa. Ja tämä alkoi vuosi sitten, kun saimme tällaisia epämääräisiä tietoja Gineasta. Teimme joitakin analyysejä ja 22. maaliskuuta meille varmistui, että tämä tauti on Ebolaa. Silloin meillä oli 90 tapausta ja 60 kuolemaa. 24 tunnin sisällä me annoimme tällaisen nopean riskinarvioinnin. Tämä riskinarviointi osoitti, että oli epätodennäköistä, mutta ei mahdotonta, että meillä olisi Ebola-tapauksia, jotka tulisivat Gineasta – EU-hun. Nyt kun tämä tauti levisi, niin virastomme uudelleen arvioi ja päivitti tätä riskinarviointia. Me olemme antaneet myös ihan selkeää neuvoa, neuvoja ja apua komissiolle ja jäsenvaltioille. Tämän vuoden huhtikuun alussa meillä oli jo monia maita käsittävä Ebola epidemiaa, näitä tapauksia oli Sierra Leoneassa, Liberiassa ja Gineassa. Teimme uuden nopean riskinarvioinnin ja tässä korostettiin sitä, että on mahdollista, että Ebola-tapauksia saapuu EU-hun. Komission pyynnistä teimme nopean arvioinnin jäsenvaltioiden kyvystä testata Ebolaa, koska on tietenkin erittäin tärkeää pystyä testaamaan Ebolaa. Asiantuntijamme loivat äh, tiedotteen EUn kansalaisille, jotka elävät tai matkustavat näihin äh, ähm, maihin. Ja tämän äh, tiedotteen teki terveysturvallisuuskomitea. Nämä on erittäin tärkeää. Kesä, marraskuun ja lokakuun välillä teimme eh, uuden riskinarvioinnin viisi kertaa ja näissä tapauksissa, näinä kuukausina useita Ebola-taudin saaneita ihmisiä evakuoitiin Eurooppaan ja meillä oli myös yksi henkilö, joka sai taudin EU-ssa. Tämä oli tämä sairaanhoitaja, joka sai taudin, kun hän hoiti potilasta. Meillä on viikoittain audiokonferensseja, jossa keskustelemme Ebolasta, tämän EUn terveysturvallisuuskomitea, joka näitä konferensseja järjestää, mitenkin niin osallistumme näihin. Meillä on 40 asiantuntijaa, jotka työskentelevät Evolan parissa joka kuukausi, joka viikko ja joka viikko me annamme neuvoa, analyysejä ja teknistä tukea, jota komissio ja jäsenvaltiot meitä puutavat. Lähetämme esimerkiksi asiantuntijoita yksittäisiin jäsenvaltioihin jäsenvaltioiden tueksi. Lähetämme myös asiantuntijoita joihinkin kansainvälisiin toimiin, esimerkiksi WHOn toimiin. Me olemme järjestäneet monitorointijärjestelmän, jossa voidaan raportoida Ebola-tapauksista EU-ssa, ja olemme luoneet teknisiä asiakirjoja ja neuvoa antavia ohjeita siitä, kuinka voidaan turvallisesti toteuttaa lääketieteen evakuointi. Ja tässä on esimerkiksi tällainen opas, jonka olemme tehneet siitä, miten tämä suojavarustukset pannaan päälle ja otetaan pois. Se ei ole niin helppoa. Mm, olemme myös komission pyynnöstä luoneet verkoston niille lääkäreille EU-ssa, joiden ehkä täytyy hoitaa Ebola-tapauksia. Me teemme läheistä yhteistyöstä myös EMAN kanssa. Me olemme nyt käynnistäneet virastossamme tämän julkisen terveyden hätäsuunnitelman, joka mahdollistaa sen, että henkilökunta siirretään hoitamaan tätä Ebola-kriisiä. Täytyy muistaa, että Ebolan lisäksi me valvomme myös 50 muuta tautia ja nämä heillä on myös suuria tartuntatautihaasteita liittyen HIViin, äh, bakteeriresistenttiin, tuberkuloosiin ja niin poispäin. Meillä on hallinnossamme edustajia kaikista jäsenvaltioista. Kolme jäsentä nimittää komissio ja kaksi parlamentti. Näette tässä kalvolla kaksi parlamentin nimittävää edustajaa, professori Malliori ja professori Sheres eh, sekä puheenjohtajamme varapuheenjohtajamme. Lopuksi haluaisin siteerata tätä eh, raporttiamme toisesta ECDCn eh, e riippumattomasta arvioinnista. Sitä ei ole vielä julkaista, mutta hallintoneuvostomme sai kopion siitä muutama viikko sitten. Tulemme keskustelemaan siitä ensi viikolla. ECDCtä pidetään johtavana organisaationa, kun on kyse tieteellisen tiedon antamisesta. Se on korkealaatuista ja varsin riippumaton. Sen tieteellinen maine on parantunut ajan myötä ja nyt se on varsin korkealla tasolla koko EUn julkisterveyden parissa työskentelevien ihmisten parissa. Me olemme erittäin ylpeitä tästä. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Ja nyt meillä on viimeinen virasto, Euroopan lääkevirasto, herra Rasi. Thank you very much. Kiitos. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos hyvät naiset ja herrat, arvon jäsenet. Totta kai olen hyvin iloinen ja ylpeä, että sain tämän mahdollisuuden esitellä virastoamme viimeisenä, vaikka sekin on tärkeä, täällä uudessa valiokunnassa. Tiedän, että monet teistä tuntevat minut jo melko hyvin, mutta joillekin – olisi hyvä varmasti kuulla virastostammekin lisää. Joskus jos ihmiset kysyvät kahvilla minulta, että mitä Euroopan lääkevirasto EMA oikeastaan tekee, niin jos yhdessä virkkeessä vastaisin, niin sanoisin, että EMA on se taho, joka arvioi uusia lääkkeitä koko Euroopan unionissa ja mahdollistaa sen, että lääkkeet ovat tehokkaita, hyvänlaatuisia ja turvallisia ennen kuin lääkärinne niitä teille määräävät. Me myöskin valvomme kaikkia lääkkeitä, me ainoastaan uusia, niiden turvallisuuden osalta. Ja kaikki tämä läheisessä yhteistyössä 28 kansallisen lääkeviraston kanssa. Tämä ihan lyhyesti siis siitä, mitä me teemme, mutta miten näihin tavoitteisiin päästään? Meidän logomme melko selkeästi puhuu kolmesta pilarista tiede, lääke, tiede, terveys. Me haluamme parhaat tieteelliset tulokset, jotta voimme hyväksyä lääkkeitä ja olla vaikuttamassa näin terveyteen, jotta voidaan käyttää mahdollisimman parhaita lääkkeitä siis Euroopassa. The science in, in this evaluation process. Miten käytämme tiedettä tässä prosessissa? Paras tieteellinen osaaminen, tutkimus lääkevirastoista, yliopistoista, kaikkialta Euroopasta. 3500 asiantuntijaa tai vähän ylikin on meidän verkostossamme, joilla ei ole siis eturistiriitaa. Ja tämä asiantuntijoiden verkosto toimii seitsemän tieteellisen komitean kautta. Oma, kaikilla on oma toiminta-alansa ja jokaisessa tieteellisessä komiteassa jokainen jäsenvaltio oma ainakin yhden oman edustajan. Tämän prosessin kautta voidaan antaa suuntaa, tieteellistä neuvoa myös tutkijoille ja voidaan jollain tapaa tukea ja edistää innovointia ennen kaikkea sitä kautta, että neuvomme pk-yrityksiä, niillä, joilla on, niitä, joilla on vähän vähemmän mahdollisuuksia sääntelyn seuraamiseen. Tätä tieteellistä taustaa vasten me annamme suosituksemme siitä, että voidaan hyväksyä lääkkeiden jatkuva käyttö kautta Euroopan. Periaatteessa kaikki uudet lääkkeet tai uudet lääkkeet erityisiin sairauksiin arvioidaan keskitetysti Euroopan lääkeviraston toimesta Lontoossa. Syöpä, diabetes, MS ja monet muut taudit ottaisin tässä esiin. Erityisesti keskittymme lääkkeisiin ja myöskin harvinaisten sairauksien lääkkeisiin. Konseptimme on yksinkertainen, yksi hakemus, yksi arviointi, yksi lupa kautta Euroopan unionin. Tämä tarkoittaa sitä, että sama tuote, jolla on sama nimi ja johon liittyy samat tiedot, joita annetaan potilaille, lääkäreille, apteekkareille ja sairaanhoitajille kautta Euroopan unionin. Tämä tarkoittaa siis, että kaikki potilaat voivat nauttia Euroopassa samoista standardeista, joten periaatteessa roolimme on katsoa hyötyä ja riskiä tasapainossa. Ei ainoastaan silloin, kun syntyy ongelmia, mutta meidän on arvioitava uudestaan tätä hyöty-riskikysymystä, kun lääke on hyväksytty. Ajatellen laatua, turvallisuutta. Ja tässä työssä, tämä koko työ, jota verkostostyönä tehdään, on niin kutsuttua lääketurvatoimintaa, joka on ihan jatkuvaa. Well, what about ELF? No entä terveys? Me haluaisimme innovatiivista lääketiedettä, koska edelleen on paljon tarvetta moniin harvinaisiin sairauksiin tai lasten ongelmiin ei ole vielä optimilääkkeitä. Näin voidaan huolehtia siitä, että kaikki mahdolliset vaihtoehdot eläimille myös otetaan huomioon lemmikeille ja ruoantuotannossa. Ja näin voidaan hyvin nopeasti Euroopan laajuisesti toimia. Jos on tiettyä huolta tietyn tuotteen tai lääkkeen turvallisuudesta tai laadusta, eli jos jostain Euroopasta kuullaan ongelmista, niin voimme melko nopeasti toimia – kaikkialla Euroopassa. Joten periaatteessa voimme toimia kaikkialla. Ja meidän työmme on mukana vaikuttamassa tähän kuvaan. Emmekä tee tätä työtä tietenkään yksin, vaan verkostossa ja muiden virastojen kanssa yhteistyössä. Totta kai meillä on haasteita. Paljon, jos katsotaan tulevaisuuteen, meidän on parannettava päätöksentekoprosesseja jatkuvasti ja siksi pyrimme huolehtimaan potilaasta, potilaan panoksesta, vaikutusmahdollisuuksista yhä enemmän. Meidän on lisättävä vaihtoehtoja monien sairauksien osalta ja siksi on tuettava innovaatioita. Me tiedämme, että kestävyys ja hinta ovat muodostumassa esteeksi, jotta potilaat voisivat saada lääkkeitä. Siksi meidän on voitava auttaa siinä, että arvioidaan ei ainoastaan riskiä mahdollisia hyötyjä, vaan myös kustannuksia hyötyä. Globaalit hankintaketjut ovat yhä monimutkaisempia. 60 prosenttisesti Euroopassa käytettävät lääkkeet eivät tule Euroopasta ja meidän on jatkuvasti vahvistettava kansainvälistä yhteistyötämme asiantuntijoiden tarve, jos ajatellaan nanoteknologiaa ja monia muita uusia asioita, niin meidän täytyy jatkuvasti päivittää asiantuntijoiden paneeliamme, joten meidän on nähtävä monimutkaisempia kokonaisuuksia, meidän on voitava huolehtia turvallisuudesta jatkuvasti. Haluamme myös, että meidän työhömme voi luottaa, joten meidän on jaettava tietoja ja käyttämämme metodologiaa yhä laajemmin. Ja siksi haluamme jatkuvasti lisätä myös avoimuutta. Totta kai läheisessä yhteistyössä muiden virastojen kanssa tässä meillä on hyviä esimerkkejä menestyksekkäästä yhteistyöstä kollegoiden kanssa. Minun on mainittava myöskin Euroopan kemikaalivirasto, joka auttoi meitä hyvin rakentavassa yhteistyön hengessä. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt aloitamme kysymyksiä, jotka tulevat kollegoilta. Pyydän, että kollegat puhuvat lyhyesti, koska meillä on kahdeksan äh, puheenvuoropyyntöä. Ja meillä on vielä eräs asia esityslistallamme. Ja nyt aloitamme heti kollega Pilar Ajuuso. Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos kaikille virastojen johtajille. On erittäin tärkeää saada kuulla näistä virastoista. Niiden toiminta on erittäin tärkeä EUn kannalta ja monille sektoreille, jotka tarvitsevat paljon tutkimusta, joita kaikki tämä kytkeytyy siihen, mitä tiedemaailma toteuttaa parhaillaan. Minä, minä kuuntelin erityisesti elintarviketurvallisuusviranomaisen esitystä, mutta olen varmasti sitä mieltä, että kaikki törmäävät samaan ongelmiin. Ei, ei se ole niin tieteellinen ongelma, vaan mm, eturistiriita, johon jatkuvasti törmätään. Mehän puhumme siitä täällä aina silloin tällöin, mutta ehkä meidän pitäisi olla selkeämmät säännöt ja normit, koska silloin kun tähän aina törmätään, joku, joka tulee teollisuudelta, teollisuudesta, mutta joka tulee näistä virastosta, mutta jos meille tulee jonkun kansalaisjärjestön puheenjohtaja silloin, kun hän sanoo meille, että hän on hän ei törmää tähän, mutta joku, joka on tuonut, tulee teollisuuden piiristä, niin hän törmää tähän lähes jatkuvasti. Meillä pitää välttämättä olla paljon täsmällisemmät normit, koska muuten nämä eturistiriidat tulevat olemaan aina jatkuvasti esillä. Me tarvitsemme ihmisiä, jotka tuntevat tämän aiheen perinpohjaisesti. Ei yliopistoihmisillä varmasti ole ehkä niin paljon tästä kokemusta, tai niillä, jotka ovat tehneet ihan toisella sektorilla, taas törmäävät sen jatkuvasti. Se on hyvin arkaluontoinen aihe, se pitäisi nyt säätää paljon paremmin. Toinen aihe, Tämäkin liittyy elintarviketurvallisuusvirastoon. Se on se suhde siihen, miten viimeisiksi on puhuttu niistä väittämistä, niistä henkilöistä, jotka esittävät asiakirjoja ja puhuvat selkeistä normeista, sovelluksia ajatellen. Minä ymmärrän, että ei se ole helppoa laatia suosituksia terveydestä henkilöille, jotka ovat jo terveitä, mutta, mm, mutta tämäkin pitäisi nyt saattaa tähänkin pitäisi saada pisteihin päälle, eli viedä se selkeämpään vaiheeseen. Vielä haluaisin puhua näiden viraston menoista. Lääkevirastolla on tämä joitakin menoja, toisilla on suurempia menoja. Meidän pitäisi saada tämä meno-otsakkeet paljon homogeenisimmaksi. Kiitoksia. Edustaja Melior, mutta pyytäisin, että pyytä lyhyesti, jotta muillakin kollegoilla olisi mahdollisuus puhua. Yritän mielelläni, hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia äh, viittä virastoja, jotka tänään esittäytyvät, koska erityisesti minulle, kun olen uusi jäsen ja kollegoille, jotka ovat uusia täällä parlamentissa, tämä on hyvä mahdollisuus äh, tutustua teihin kaikkiin. Äh, nyt kaksi ihan konkreettista kysymystä herra Urlille, eli elintarviketurvallisuusviranomaiselle. Puhuitte siitä, että perustatte työnne tieteellisille tutkimustuloksille ja sanoitte, että teette yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Miten tämä siis toimii? Onko äh, EFSalla tieteilijöitä, jotka siellä äh, tekevät työtään ja sen lisäksi äh, kerätään tietoja jäsenvaltioissa. Ja äh, mitä sitten tapahtii, jos ei ole mitään laajaa pohjaa äh, tieteellisille tutkimustuloksille, esimerkiksi kun on kyse nanopartikkeleista tai geenimuunneluista organismeista. Ja toinen kysymys liittyy näihin terveysväittämiin. Tämähän on mielenkiintoista myös julkisuudessa. Miten teidän tietonne sitten välittyvät julkisuuteen? Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten edustaja Hosling. Niin, minunkin kysymykseni äh, menee EFSAlle ja herra Urlille. Äh, tieteellinen Tutkimustulos väitetään on usein hyvin lähellä teollisuuden tarpeita. Onko teillä vaikeuksia saada riippumattomia tutkimustuloksia? Jos on, niin mitä te asiaa muuttaa? Sitten tämä ähm, pyörivien ovien ongelma. Kyllä tässä on sanottu, että monet asiat ovat muuttuneet, mutta kritiikkiä vieläkin on. Sitten GMOiden pitkäkestoiset vaikutukset. Kritisoidaan usein näitä tutkimusten metodeja. Voitteko muuttaa asiaa jotenkin, koska koko luvanvaraistamismenetelmäkin olisi uudelleen järjestettävä. Ja kolmas kysymys ihan konkreettisesti tutkimuksesta kritisoidaan liittyen mod 810. Voitteko äm, kertoa siitä enemmän? E, dziękuję bardzo za przybliżenie mm, tematyki. Kiitos puheenjohtaja, kiitos näistä esityksistä. Minulla on muutama kesi- kysymys. Näiden virastojen pitää vastata moniin haasteisiin ja johtajat ovatkin niistä puhuneet meillä. Minä haluankin kysyä yhteistyöstä. kun, anteeksi, mikä on ö, EMAn suhde kansallisiin toimijoihin esimerkiksi? Onko tässä kyse siitä, että se on jonkinlaisessa johtavassa asemassa vai onko kyse tasaveroisesta yhteistyöstä? Te sanoitte, että, että nämä määräykset ovat sitovia virastoille. Se on tärkeää, koska uusien lääkkeiden avulla, bioteknologian avulla syntyy uusia haasteita ja tutkimusmenetelmät ovat varsin monimutkaisia. Takaako EMA lääkevirasto ne valvonnan silloin, kun otetaan käyttöön bioteknologiaan perustuvia uusia lääkkeitä vai annetaanko tämä kansallisille virastoille niiden tehtäväksi? Eli minkälaiset suhteet välitsivät esimerkiksi amerikkalaiseen virastoon FDHan? Siellä on ollut paljon skandaaleja. Äskettäin ainakin niistä minä olen kuullut puhuttavan. Ja kun puhutaan kauppasopimuksesta, esimerkiksi EUn e ja Yhdysvaltojen välillä. Tässä yhteydessä on erittäin tärkeää tietää, mitkä ovat suhteet EMAN ja vastaavan amerikkalaisen viraston välillä. Tällä hetkellä me työstämme kahta juridista sopimusta, jotka liittyvät lääkevalmisteisiin. Siinä on kyse asetuksesta ja direktiivistä. EMAN eli lääkeviraston pitäisi omata tietynlainen kirjaamisjärjestelmä lääkkeisiin liittyvistä määräyksistä, kun on kyse asetuksesta tai, ja, tai direktiivistä. Tämä kysymys koskettaa viittä tai kuutta vuosittaista lääkemääräystä. Onko tämä lisä, lisäkompetenssia emalle ja miten te aiotte sen hallinnoida? Děkuji. Edustaja Konečná. Kiitos zástupcům všech evropských Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia eurooppalaisten virastojen edustajia. On hienoa päästä kuulemaan teidän alustuksianne suoraan. Ei ainoastaan sitä, että selvitätte työtänne, mutta myöskin vetoatte meihin jos voitaisiin muuttaa joitain asioita. Minä olen yhteyshenkilö tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen osalta, e CDCn osalta. Varmasti maailmanlaajuisen Ebola-uhan alla nähdään yhä tärkeämpänä tämä virasto. Euroopan unionin ja kaikkien sen virastojen pitäisi pyrkiä ainoastaan ennalta ehkäisemään tautien leviämistä Euroopassa, mutta pitäisi pyrkiä – myös estämään taudin leviäminen tautipesäkkeissä. Voitaisinko ECDCn osalta pohtia, mikä sen rooli olisi Euroopan ulkopuolella? Virastohan syntyi vastauksena kansainvälisille epidemioille, kuten SARS, mutta mitä tulee työhön, jota tehdään EUn ulkopuolella. Silloin pitää komissiolta saada erityislupa ja viides marraskuuta päätettiin, että keskeisin tavoite on estää viruksen leviäminen Länsi-Afrikassa. Kysyisin siis, miksi ei ole voitu lähettää asiantuntijoita tautien ehkäisyn ja valvonnan keskuksesta maihin, joissa on nyt paljon näitä tautitapauksia. Miten voitaisiin auttaa Moldovaa, Ukrainaa tai muita tällaisia maita, jotka ovat Euroopassa, mutta eivät Euroopan unionin jäsenvaltioita. Eli meidän pitäisi todella pohtia ECDCn roolia. Ja sitten Ebolan osalta, jos ajatellaan, mitä on tapahtunut ja mitä tapahtuu edelleen Envin koordinaattorina, haluaisin pyytää, että voisimme järjestää kuulemistilaisuuden viraston kanssa ja komission kanssa ensi vuonna, jotta saataisiin kokonaiskuva nykykriisistä. Mitä löydöksiä tästä kriisistä voidaan saada ja miten voidaan huolehtia toimivallasta niin, että voisimme paremmin toteuttaa toimia, koska tämä kriisi antaa ymmärtää, että vaikka ECDC tekee ihan hyvää työtä, niin sillä voisi olla laajemminkin toimivaltaa. Se voisi toimia EUn nimissä maissa, jotka tarvitsevat kipeästi apua. Kiitoksia nyt edustaja Peticini. Kiitoksia. Yritän puhua lyhyesti. Haluaisin kiittää viraston edustajia, jotka tulivat tänne puhumaan. Ja olen iloinen, että voin hyödyntää heidän asiantuntemustaan tulevaisuudessa. Minulla on kaksi lyhyttä kysymystä lääkeviraston johtajalle. Ensinnäkin, kun tutkitaan lääkkeen tehokkuutta, niin käytetäänkö siinä samoja tutkimusvaiheita kuin mitä käytetään lääketeollisuudessa? Onko lyhennettyjä menetelmiä kiireellisissä tapauksissa, esimerkiksi Ebolan kohdalla? Toinen kysymys. Monet biologiset lääkkeet, joita pidettiin esimerkiksi syöpä tutkimuksessa vallankumouksellinen. Niin niitä tällä hetkellä myydään ja kaupallistetaan, vaikka ei olekaan välttämättä todistettu, että ne ovat tehokkaita. Kuitenkin niitä siis myydään ja ne ovat erittäin kalliita ja niitä käytetään myös sairaaloissa. Onko teillä mahdollisuus parantaa tätä tieteeseen perustuvan lääketieteen järjestelmää? Sitten edustaja Dorfman. Kiitoksia. Minulla olisi kaksi kysymystä johtaja Rasille. Ensinnäkin lääkkeiden sisämarkkinoista Euroopassa. Esimerkki, minä tulen raja-alueelta. Se on hyvin se on alue, jossa on paljon matkailua. Jos jostain jäsenvaltiosta apteekkiin tulee matkailija ja pyytää lääkettä, johon hän on tottunut kotimaassaan, niin apteekkari ei sitä voi tuoda maahan, vaikka haluaisikin, koska se on kiellettyä. Se on tietenkin suuri rajoitus sisämarkkinoilla Euroopassa. Näettekö tälle jonkun tieteellisen syyn vai onko tämä vain vain yksinkertainen markkinoiden rajoitus, joka johtuu taloudellista syistä? Tämä on ensimmäinen kysymys. Ja toinen kysymys, puhuitti lääkkeiden hinnoista ja ongelmista, joita siitä syntyy. Meillä on yhä enemmän lääkkeitä, joita te olette hyväksyneet Lontoossa. Niillä on siis eurooppalainen lupa, mutta mutta niitä ei voida jäsenvaltioissa potilaille antaa, koska ne ovat liian kalliita ja kansalliset terveydenhoitojärjestelmät eivät hyväksy niiden levittämistä, koska niiden kustannukset ovat järjestelmän liian korkeat. Onko teillä tässä joku rooli Lontoossa tällaisissa tapauksissa? ja Millaisia yhteyksiä teillä on kansallisiin virastoihin näissä tapauksissa? Kiitoksia. Kiitoksia sitten Cabeson Ruiz. Presidente, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan kääntyä lääkeviraston puoleen. Haluan siksi onnitella sitä, että jatkavat työtään riippumatta siitä, miten, kuulu, miten teollisuus suhtautuu kuluttajien. Me haluamme lisää turvallisuutta, mutta yksi tärkein tehtävä tällä virastolle on turvallisuuden takaaminen. Mutta tällä hetkellä pitää puhua myös siitä, miten lääkkeitä on saatavilla ja miten hoidetaan ja myös lääkkeistä pitää itse asiassa puhua uudistavista lääkkeistä. Minä olen erittäin iloinen, että yksi painopistealueista virastolle on nimenomaan lääkkeiden saannin helpottaminen. Minä kysynkin, mitä te olette mieltä tai mitä voitaisiin tehdä, että voitaisiin lopettaa tämä joidenkin tiettyjen monopolien tukeminen, tiettyjen lääkefirmojen tukeminen, jotka ovat määräävässä asemassa markkinoilla, lääkemarkkinoilla. Ja avoimuuden puutetta, voi, miten sitä voitaisiin parantaa ja miten voidaan saada hinnat, jotta voitaisiin todella hoitaa näillä uudistavilla lääkkeillä asianmukaisesti tautia koska on olemassa suunnattomat erot lääkkeiden välillä maasta toiseen ja miten tätä, miten, myös sitä, miten rahoitetaan lääkkeiden valmistusta, on olemassa siis suuri kirjo lääkkeiden hinnoissa maasta toisesta. Ja myös, eri, myös miten ihmiset saavat lääkkeitä. Saatavuus myös vaihtelee suuresti maasta toiseen. Miten konkreettisesti te aiotte parantaa lääkkeiden saatavuutta koko EUn alueella? Minä haluaisin myös tietää, miten kriisi on vaikuttanut, se on vaikuttanut terveys, terveydenhuoltojärjestelmään, miten se on vaikuttanut innovatiivisuuteen, varsinkin silloin kun on kyse näiden uusien tautien esiintymiseen, jotka ovat hyvin harvinaisia tautia. Ja lopuksi mitä te olette mieltä, mitä voisi tehdä, että voitaisiin estää väärien lääkkeiden myyntiä, koska ne ovat joskus 25 prosenttia mm, kannattavampia, ne liittyvät kiinteästi myös huumekauppaan. Mist. Kiitoksia oikein paljon. Sitten edustaja Stais. Kiitos puheenjohtaja. Minullakin olisi EFSAlle kysymys. Kysymys on esitetty jo monet kertaa. Tämä liittyy riippumattomuuteen ja turistiriitaan. Parlamentti on käynyt taistelua myös edeltäjänne kanssa aikaisemmin. Hyviäkin asioita on jo tapahtunut, sillä on annettava tunnustusta, mutta huolta on edelleen myös kansalaisjärjestöjen yhteydessä myös. Oikeusasiamies on tuonut asioita esiin myös lehdistä. EU Food Policy-lehti on raportoinut asioita, jotka ovat toteutuneet vähän virheellisesti. Eli monia sellaisia faktoja on nähty, jotka osoittavat, miten suurella osalla asiantuntijoitanne on eturistiriita teollisuuden kanssa. Miten puututte tähän tulevaisuudessa? Oikeasuuntaisia askeleita on toteutettu, mutta miten tämä prosessi saadaan päätökseen? Ja toinen kysymys. Kansalaisjärjestö on julkaissut raportoinnin, jonka mukaan on sormeltu tieteellistä tietoa Monsa 810 geenimuunneltun maisin osalta. Minua kiinnostaisi tämä asia. Tiedättekö tästä asiasta? Oletteko tutkinut sitä? Aiotteko reagoida siihen? Tämä kiinnostaisi minua kovasti. Kiitoksia sitten edustaja Shelia Pirik. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, ensin sydämestä kiitokset tästä iltapäivästä. Uutena jäsenenä pidin tätä erityisen arvokkaana. Pari kysymystä. Ensinnäkin, miksi niin myöhään lähdettiin kehittelemään Ebola-rokotetta? Tämä on mielestäni hyvin tärkeä kysymys. Herra Sprenger, teidän virastonne tekee todella loistavaa työtä nyt, kun olen siihen nopeasti voinut tutustua. Onko koordinointi hyvää EU:ssa ja entä Afrikassa? Voitaisiinko ajatella toisenlaista yhteistyön mallia, kun jokaisella maalla on edustajansa? EFSA on tietenkin hyvin tärkeä klubi, mutta kenen johdossa se oikeastaan on? Ja, ja lopuksi edustaja Grote. Paljon kiitoksia. Minulla on kaksi kysymystä ensin Kido Raasille. Hän esityksessään sanoo, että joskus on tällaisia päällekkäisyyksiä. Voisitteko ehkä hiukan tarkemmin puhua siitä, miten virastojen kesken sovitaan asioista, millaisia välineitä siihen on. Sitten äh, kysymys herra Urlille. Äh, Parma ei ole mikään maailman napa. Äh, paljon puhutaan siitä, että on eturistiriitoja. Ehkäpä te voitte kertoa siitä tarkemmin, mitä tulee yksittäisiin äh, ryhmien kokouksiin, jos tieteilijänä matkustaa Parmaan ja äh, kolme päivää on poissa tästä päivittäisestä äh, toiminnasta. On hyvin vaikea mm, rekrytoida asiantuntijoita ja odottaa, että ensinnäkin he ovat ajan hermolla – että he ovat mm, parhaita tieteilijöitä, mutta kuitenkin riippumattomia. Miten te saatte tämän aikaan? Tätähän, tähän EFSA usein syytetään, mutta muutenkin yleisesti eh, virastoja, että rekrytoidaan parhaita asiantuntijoita, mutta sitten tällaisia taskurahan päivärahan avulla heidät sitten vedetään kolme päivää pois heidän tavallisesta päivätyöstään. En tiedä, miten tämä onnistuu. Voitteko kertoa siitä? Kiitoksia oikein paljon. Nyt voimme mennä vastauksiin. Pyytäisin, että kaikki johtajat puhuisivat oikein lyhyesti, koska meidän täytyy 10 minuutin sisällä päättää tämä koko kuuleminen, kaikki kolme vastausta, koska meillä on vielä eräs asiaesityslistalla ja meidän täytyy päättää kokous 18.30 meillä on vähän joustoa, joten aloitamme samassa järjestyksessä ensin EFSAn johtaja. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos, että kiinnostuitte näkövästi kovasti EFSAn työstä. Edustaja Juuso, kyllä meidän täytyy varmasti paremmin viestiä hakijoiden kanssa. Olemme aloittaneet kattavan ohjelman, miten voidaan täytäntöönpanna tätä uudistusta, käydä parempaa vuoropuhelua olla hakijoiden kanssa paremmin yhteydessä ilman, että uhataan mitenkään riippumattomuutta tai meidän turvallisuusarviointimme laatua. Yhteistyöstä, miten voidaan toteuttaa yhteistyötä EFSAn ja asiantuntijoiden tieteentekijöiden välillä. 470 ihmistä, EFSassa yli puolet asiantuntijoita. Teemme yhteistyötä paneleiden ja työryhmien kanssa 10 paneelia, joissa on 21 tutkijaa ja sitten 1500 asiantuntijaa eri työryhmissä, jotka tekevät yhteistyötä kanssamme. Jos tietoa ei ole riittävästi, pyydämme tiettyä spesifistä tietoa. EFSA siis pyytää sitä ja kansalaisyhteiskunta, yritykset, muut voivat olla mukana keräämässä tietoa. Ja miten löydetään tulokset työstä esimerkiksi terveysväittämien osalta – yli 570 tieteellistä lausuntoa nettisivuillamme. Niitä taisi olla yli 570 terveysväyttämistä yksinomaan. Ja sitten seuraava kysymys, onko meillä riittävästi riippumatonta asiantuntijuutta? Kyllä, on riittävästi riippumatonta asiantuntijuutta. Meillä on tällainen tarjouskilpailu Kolmen vuoden välein sitten arvioidaan asiantuntijoita, miten osaavia he ovat ja toiseksi, jos he pääsevät tuon kynnyksen yli, niin totta kai katsomme heidän etujaan, yhteyksiään ja katsomme, voisiko tässä olla eturistiriitaa. Ja sitten suljetaan ulkopuolelle sellaiset asiantuntijat, jotka kärsivät eturistiriidasta ja tätä kautta voimme taata sen, ja tämä vastaa myös edustaja Groten kysymykseen, miten voidaan saada parhaat mahdolliset asiantuntijat, jotka ovat kuitenkin riippumattomia. Haastehan tämä on, mutta EFSAn järjestelmän kautta kolmen vuoden välein pyydetään asiantuntijoita hakeutumaan tähän ja arvioidaan hyvin tarkkaan ne turistiriitoja. Viime vuosina on voitu osoittaa, että järjestelmä kyllä toimii. Onko se loistava ja täysin toimiva, täydellinen? Voidaanko sitä par- Ei ole, sitä voidaan kyllä parantaa. Me aiomme parantaa sitä, aiomme lisätä vielä yhden vaiheen, joka tuo lisää avoimuutta ja seurantaa. Se täydentää avoimuuden kautta tätä eturistiriitapolitiikkaa. Mutta joidenkin paneelien jäsenien osalta tämä on hyvin hankalaa tasapainolla. Meidän tehtävä kollektiivinen päätös. Paneelissa on 21 jäsentä, joten vaikka eturistiriita olisi yhdellä henkilöllä, niin yksi henkilö ei koskaan voi liikaa vaikuttaa, koska koska päätös tehdään kollektiivisesti. Meillä on tutkimushanke, jonka ensimmäisiä tuloksia saadaan ensimmäisten kokeiden jälkeen, ja tämä kaikki nähdään, nämä kaikki tiedot tietyn hankkeen osalta nettisivuiltamme. Edustaja taas arviointi työ, kun katsotaan etuja, mahdollisia eturistiriitoja. Tämä on järjestelmä, jota kehitellään jatkuvasti edelleen. Enkä olisi samaa mieltä siitä, että teollisuus ajaa meidän asiantuntijoitamme. Ei millään muotoa, koska me valitsemme asiantuntijat niin, että ne ovat riippumattomia. Näin huolehditaan siitä, että elintarvike teollisuuden tai sopimattomien tahojen vaikutus ei ole mahdollista. Mon 810 osalta katsottiin uutta tieteellistä tutkimusta ja jos se on tarpeen riskien arviointi, avataan uudestaan. Me jatkuvasti valvomme sitä, mitä tieteellisiä uusia tuloksia saamme. Kiitos. Kiitoksia sitten herra Sprenger esitisestä. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää Katarina Konechna, äh, meidän Envin yhteishenkilöämme Kyllä äh, meidän mandaattimme on antaa tukea EUn sisällä yhteistyö komission kanssa saatoimme lähettää joitakin asiantuntijoita Länsi-Afrikkaan, mutta saamme hyvin paljon pyyntöä, eh, että antaisimme lisätukea EUn ulkopuolella. Olisi hyvä, jos tulevaisuudessa voisimme keskustella sitä, onko tarvetta ja halua siihen, että että virastomme antaisi enemmän tukea maille EUn ulkopuolella, kuten siis Moldova, Georgia, Ukraina. Olen varma, että pystymme antamaan lisäarvoa, mutta silloin tietenkin tarvitsemme lisää resursseja. Sitten kysymys eh, edustaja Rainer Piirikillä. Koordinointi EUn sisällä tehdään oikein hyvällä tavalla. Se tehdään terveyden turvallisuuskomiteassa. Tuki Länsi-Afrikalle, en pysty vastaamaan siihen, koska se on virastomme mandaatin ulkopuolella. Joo. Kiitoksia ja nyt lopuksi herra Rasi. Kiitoksia oikein paljon. Yritän tehdä parhaani, koska minä sain kyllä useita kysymyksiä. Yritän Äh, kerätä ne yhteen sen sijaan, että kävisin ne yksitellen läpi. Ensimmäiset kysymykset liittyivät bioteknologiaan. Äh, arvioimmeko sitä itse vai arvioidaanko sitä kansallisella tasolla? No, bioteknologia, jos se liittyy lääkkeisiin, kyllä se on keskitetty. Ne hyväksytään keskitetysti. Äh, jos ne ovat laitteita, ei ähm, laitteet ovat kansallisten virastojen tehtävä. Sitten elintarviketurvallisuusviranomaisella ja meillä on läheinen yhteistyö. Me emme ole mukana tässä TTIP-sopimuksessa, meillä on vain tällaista teknistä yhteistyötä FTAn kanssa. Meillä on Äh, on kysymyksiä, joissa e, he ilmoittivat meille ja saatoimme ottaa käyttöön äh, farmakovigilanssiverkoston Euroopassa, joka toimii varsin hyvin. Äh, Amerikan viranomaisten kanssa meillä on Ebolan suhteen viikoittaisia tapaamisia ja viikoittaisia tapaamisia on myös sen suhteen, että harmonisoisimme menettelyjä, jotta jotta joku asia ei tulisi hyväksytyksi siellä eikä täällä. Tämä on hyvin huono asia, mitä tulee potilaiden luottamukseen. Sitten kysymys joka liittyy rajatilanteeseen, jossa ei voi saada lääkettä, joka on vain muutaman kilometrin päässä sitä voi saada, niin tälle valitettavasti ei ole mitään tieteellistä syytä. Tämä liittyy lainsäädäntöön. Me annamme luvan sille, että lääkettä voidaan kaupallistaa Euroopassa. Sen jälkeen, kun annamme tämän luvan, niin jokaisen jäsenvaltioiden on mahdollistettava tämän lääkkeen käyttö tietyllä tavalla, mutta millä tavoin, niin se on jäsenvaltioiden tehtävä, voi, onko se korvattava lääke ja millä tavoin se voi saada, niin siihen me emme voi puuttua. Ja sitten tämä laajempi kysymys liittyen hintoihin ja saatavuuteen. Tässä meillä onkin haaste seuraavan viiden vuoden aikana, koska sen jälkeen, kun meillä on 20 vuotta menestykseltä keskitettyä luvan antamista, niin ongelma on se, että sen jälkeen kun lupa on annettu, niin meidän täytyy olla myös varaa siihen äh, hintaan vastaan me emme pysty vaikuttamaan millään lailla, mutta meillä on jo aloitteita, mm, jotka liittyvät tähän. Samat tiedot, joita analysoimme hyödyn ja riskin suhteen, niitä voidaan käyttää myös, jotta voitaisiin analysoida tehokkuutta ja kustannustehokkuutta. Meidän mm, tarkoituksemme on, että nämä prosessit tapahtuisivat rinnakkain. Tällä tavoin lupaa voidaan antaa nopeammin. Ja tällä tavoin saadaan tietoa siitä, onko maksajalla varaa tähän lääkkeeseen. Tämä olisi meidän panoksemme siihen, että hinnoittelu olisi harmonisoidumpaa EU-ssa, mutta tämä ei ole meidän toimivaltuuksissa. Me pystymme vain äh, osoittamaan hyvää tahtoa, jakamaan tietomme ja informoimaan niin nopeasti kuin pystymme. Yritämme saada alhaisempia hintoja vähentämällä kehityksen hintaa, kehittämisen hintaa. Meillä on tällainen adaptatiivinen luvan varaistaminen. Se on asia, jota kehittelemme komission kanssa. Ja lopuksi Kiitos kollegoille, jos saan vielä yhden minuutin lisäaikaa Ebolasta, Ebola-rokotteesta. Me olemme myöhässä rokotteen suhteen. Rokotteen tuot tuottaja on kertonut meille, että heillä on jotain valmiina, mutta tähän mennessä emme ole saaneet vielä mitään tietoja, joita arvioisimme. Meillä on nopea menettely, me tulemme käyttämään sitä, jos tämä sopii tähän nopeutettuun menettelyyn. Meillä on ainakin kolme tuottajaa, me emme laita heitä mihinkään järjestykseen Meillä on suora, nopea menettely, mutta me tarvitsemme nyt tiedot. Sitten kun meillä on tiedot, pystymme kertomaan teille enemmän. Kiitoksia oikein paljon ja haluan kiittää Niin, vielä tästä yhteistyöstä, miten teemme yhteistyötä. En tiedä, meidän keskemme vai jäsenvaltioiden kanssa. Meidän kesken se on hyvin yksinkertaista, koska toimimme samanlaisen lainsäädännön pohjalta. Tähän mennessä meillä ei ollut mitään suurempia ongelmia. Päinvastoin vaihdamme helposti tieteellistä tietoa monien eri välineiden kautta. Vähän vaikeampaa tämä on joskus kansallisen tason kanssa vanhojen tuotteiden suhteen. Kiitoksia ja nyt meidän on heti mentävä esityslistan kohtaan seitsemän. Ja annan heti puheenvuoron johtajalle, herra Michael Scannell. Hän antaa meille esityksensä ja sitten kollegamme tekemät kysymykset. Uh, Kiitos puheenjohtaja niin on selvästi puhuttava hyvin lyhyesti ottaen aika huomioon. Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto luotiin vuonna 1997 tämän valiokunnan tarpeisiin tärkein vaikuttava tekijä oli se, että tämä lähti liikkeelle Euroopan parlamentin aloitteesta BSE-kriisin aikana aikanaan Euroopan parlamentti järjesti tutkintavaliokunnan työtä ja sen jälkeen ajateltiin BSN hallinnan osalta, että ei ollut luotettava järjestelmä, joka huolehtisi siitä, että jäsenvaltiot todella noudattavat lainsäädäntöä. Meillä oli hyvin paljon lainsäädäntöä Euroopan laajuisesti, mutta se mikä meiltä puuttui oli mekanismi, joka huolehtisi siitä, että nähdään, että jäsenvaltiot suhtautuvat velvollisuuteen vakavasti ja huolehtivat siitä, että lainsäädäntöä noudatetaan täsmällisesti kautta jäsenvaltioiden. Tämä parlamentin toteamus tunnustettiin komissiossa aikoinaan ja puheenjohtaja Prodi vahvistuskuulemisessaan Euroopan parlamentissa syyskuussa 1999 esitti oikein hyvän kysymyksen, miksi Euroopan kansalaisten pitäisi luottaa siihen, että Eurooppa voi huolehtia integraatiosta, jos elintarvikkeen lainsäädäntöäkään ei noudateta oikein. Ja näin meille annettiin resursseja, jotta voidaan huolehtia tarkastuskäynneistä jäsenvaltiossa ja kolmansissa maissa. Ja Tämä on toimintatapamme edelleen. Me käymme tarkastusmatkoilla jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa, jotta voimme huolehtia siitä, että lainsäädäntö, joka on hyväksytty, on lainsäädäntö, jota noudatetaan ja odotetaan oikein. Mihin keskitymme? No lähdemme liikkeelle itse lainsäädännöstä. Totta kai jos lainsäädäntöä ei ole, niin ei kannata pidemmälle mennä. Me tarkistamme sen, onko vastaava viranomainen ja toimiiko koordinointi kaikkien tarkastusten osalta niin, että jokainen tietää oman roolinsa ja omat vastuualueensa. Me tarkistamme sen, että on riittävästi henkilöstöä tarkastusten toteuttamisella ajatellen lukumääriä, koulutusta, pätevyyttä. Me tarkistamme, että viranomaisella on toimivaltaa toteuttaa rooliaan, huolehtia vastuualueistaan – Eli oikeus päästä elintarviketeollisuuden laitoksiin, mahdollisuus sulkea laitoksia tai esittää tiettyjä rajoituksia. Me tarkistamme myöskin, hoidetaanko riskipohjaisesti näitä tarkastuksia niin, että periaatteessa käytetään resursseja korrektilla tapaa ja keskitytään kaikkein tärkeimpään. Tarkistamme myöskin sen, että on riittävästi valtaa määrätä sanktioita, jotka ovat tehokkaita tehokkaita, toimivat pelotteina ja ovat suhteellisia. Tähän on vaikea päästä käytännössä totta kai. Tarkistamme myös, onko riittävästi infrastruktuuria työn toteuttamiseen oikein, ja tämä koskee ennen kaikkea laboratorioita. Ja sitten elintarviketurvallisuuden, hätätapausten ja eläintautien osalta katsotaan, onko hätävarasuunnitelmia. Usein tiedämme sen, että jos kriisiin ei ole varauduttu, ei pystytä toimimaan kriisin aikana tehokkaasti. Paljon valmisteluita voidaan tehdä, että voidaan huolehtia siitä, että kriisin kohdatessa voidaan toimia tehokkaasti. Toinen tärkeä tavoite meillä on huolehtia siitä, että johdonmukaisuus vallitsee kautta jäsenvaltioiden. Totta kai 28 jäsenvaltion yhteisössä saadaan eroavaisuuksia siinä, miten tehokkaasti huolehditaan lainsäädännön noudattamisesta, mutta meitä huolestuttaisi se, jos nämä eroavaisuudet johtaisivat siihen, että valvonta todella kärsisi, ei kaiken kaikkiaan pystyttäisi huolehtimaan tehokkuudesta. Yritysten ja kuluttajien pitää voida luottaa siihen, että sääntöjä noudatetaan tasavertaisesti kautta Euroopan unionin jäsenvaltioiden, ja tämä on hyvin tärkeää, että yhtenäismarkkinat voivat toimia. Lopulta tässä mitataan se, miten tehokkaita kaikki toimet ovat. Voivatko yritykset ja kuluttajat ja kolmannet maat luottaa siihen, että Euroopassa tuotetut elintarvikkeet ovat turvallisia luotettavasti. Jos tähän ei luoteta, niin niin tärkeällä alalla kuin ruoka sekä taloudellisesti että poliittisesti, niin tällä on hyvin vakavia vaikutuksia. Ja tässä kaiken kaikkiaan Tulokset ovat myönteisiä. Viimeksi kuluneen 10-15 vuoden aikana on merkittävästi nähty, että vastavuoroisesti luottamus on lisääntynyt jäsenvaltioiden kesken ajatellen juuri valvontaa ja sen täytäntöönpanoa. Aikoinaan Euroopan unionissa yhteisöjen tuomioistuimen päätökset myös vahvistavat tätä. Jäsenvaltiot hyvin nopeasti rajoittivat kauppaa yksipuolisesti ja valitettavasti hyvin usein protektionistisiin tarpeisiin. Nyt ei enää ole niin. No kyllä, ongelmia syntyy toisinaan. lihaskandaalin yhteydessä viimeksi. Jäsenvaltioiden on luotettava komissioon ja vastavuoroisesti toisiinsa niin, ettei lähdetä yksipuolisiin toimiin. Jos tehokkaat tarkastusmenetelmät toimivat, voidaan huolehtia siitä, että näin on. Kun aika ole paljon, herra puheenjohtaja, päätän lopuksi muutaman sanan kautta. Me olemme komission toimisto, emme erillinen virasto. Kymmenen vuotta sitten suurin osa työstä tehtiin BSC liittyen. Nyt työstämme uusia aloja, esimerkiksi lääkennälliset laitteet. Rintaimplanttiskandaalin yhteydessä annamme valvonta viranomaisille jäsenvaltioissa yhteistyön mahdollisuuksia yhdessä jäsenvaltioiden kanssa – on tehty paljon tarkastuksia Euroopassa, jotta voitaisiin parantaa luottamusta lääketieteellisiin laitteisiin. Myös laatujärjestelmät, maantieteelliset merkinnät esimerkiksi, luomuviljely ja osittain myös lääketeollisuus on ollut tässä toiminnan kohteenamme. Lopuksi, vaikka emme ole virasto, me kyllä suhtaudumme hyvin vakavasti parlamenttiin, kuten aikaisemmin sanoin. Parlamentti oli ratkaisevan tärkeä, kun elintarvike- ja elinlääkintätoimistoa perustettiin, ja olemme varmasti valmiita läheiseen yhteistyöhön parlamentin kanssa ja koordinaattori herra Stassin kanssa tämän parlamenttikauden aikana. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Nyt annan heti puheenvuoron kontaktihenkilölle herra Stassille. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti voimme varmasti sanoa elintarvikeelinlääkintätoimiston työstä, että se on erittäin merkittävää, että avoimuutta on paljon. Käyttäisin kollegoita tutustumaan nettisivuihin. Kaikki tiedot löytyvät sieltä. Sieltä löytyy kaikki, mitä tarvitaan, paitsi meidän puoleltamme ei ole liittävästi poliittista seurantaa sille, mitä tapahtuu näiden töiden pohjalta. Eli me lähdemme liikkeelle, kun syntyy skandaali, silloin katsomme nettisivuja ehkä koordinaattoreiden kanssa ja poliittisten ryhmien kanssa voitaisiin katsoa sitä, Voitaisiin ainakin kerran vuodessa käydä vähän laajempaa keskustelua siitä, mitä työtä on tehty elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston suositusten pohjalta, että poliittisesti myös tehtäisiin jotain. Ja lopuksi vielä, nyt eletään säästöjen aikoja. Komissiossakin on säästettävä myös henkilöstön osalta, mutta mielestäni, jos ajattelen, miten tunnin elintarvike- ja eläinlääkintätoimistoa, niin voin todella käsi sydämellä sanoa, että nämä 190 ihmistä, jotka tekevät siellä työtä, ovat todella tarpeen. Tässä ei ole säästölle tilaa. Nämä ihmiset tekevät todella tärkeää työtä ja vähemmällä henkilöstöllä työn tekeminen on mahdotonta. Päätän puheenvuoroni tähän, kun keskustelulle ei ole aikaa. Kiitos. Madame. Kiitoksia. Ja nyt edustaja Salkeen Pierik. Dank wel puheenjohtaja, kiitos oikein paljon. Puhun ihan lyhyesti. Minä tunnen jo omasta maastani teidän työtänne. Mutta antibioottien osalta minulla olisi kysymys, kun ajatellaan, minkälainen lähestymistapa on. Alankomaissa ollaan hyvin tarkkana tässä, joissain maissa ei ole. Esimerkiksi sikojen osalta, miten toteutetaan näitä tarkistuksia. Jotkut maat ovat tässä liian tarkkana, toiset eivät suhtaudu niinkään vakavasti. Tässä on kuitenkin kyse siitä, miten hankalasta ongelmasta on kyse, jos sikojen joukossa antibioottiresistenssi leviää laajalle. Mennä. Uh, Minulla ei ole muuta puheenvuoropyyntöjä, joten annan puheenvuoron ö, vastausta varten. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia näistä puheenvuoroista edustaja Staasille. Olisin oikein mielelläni eh, vastaan hänen kutsunsa järjestää vuosittain tapahtuma, jossa esittelemme työtämme ja voimme vastata kysymyksiin. Tämä olisi erittäin hyödyllistä resursseista. Teemme kovasti työtä, jotta voisimme pitää kiinni siitä, mitä meillä on. Olemme tehneet paljon säästöjä, me emme eh, piiloudu eh, sen taakse emme voi tänä päivänä sanoa, että meillä ei ole tarpeeksi resursseja. Olemme eh, yrittäneet tehostaa toimintaamme, jotta emme piiloudu resurssin puutteen taakse ja sanoa, että siksi emme pysty tekemään työtämme kunnolla. Sitten johdonmukaisuus ja valvonta jäsenvaltioissa. Puhuin siitä lyhyesti puheenvuorossani. Yritämme varmistaa, että vaikka täytäntöönpanossa on aina tasoeroja jäsenvaltiossa, meillä ei voi olla tilannetta, jossa se vaarantaa terveyden tai luottamuksen, joten eroja on. Jotkut jäsenvaltiot toimivat paremmin kuin toiset, mutta toimimme varmistaaksemme, että heikommin toimivat jäsenvaltiot parantavat toimintansa me kohdistamme suosituksemme, seuraamme tilannetta hyvin avoimesti. Meillä on jokaista jäsenvaltiosta maaprofiili, jossa katsomme millaisia puutteita on ja missä ne eivät ole vielä tehneet tarpeeksi edistystä. Ja nyt meillä on uusi innovaatio, tuotamme niin kutsuttuja yleiskuva raportteja, jossa katsomme tilannetta jollain tietyllä sektorilla kaikissa jäsenvaltioissa ja korostamme Äh, heikkouksia ja miten ne voitaisiin korjata, erityisesti kun on kyse antibiooteista. Ja tässä tapauksessa puhutte varmaankin antibioottiresistenssissä, että olemme ainakin, äh, erityisesti kun on kyse äh, siipikarjan lihasta, ottaneet käyttöön toimenpiteitä, jotta resistenssikysymyksiä käsiteltäisiin jäsenvaltioissa. Ja meillä on työryhmä, joka käsittelee antibioottiresistenssiä. Ja kun meillä on uusia toimenpiteitä, otamme ne mukaan tarkastustoimintaamme. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ja kiitän virastojen johtajia ja myöskin eläintalvike- ja eläinlaakintatoimiston edustajaa tästä mielenkiintoista keskustelusta ja voimme kääntää, äh, päättää kuulemisemme tähän ja haluaisin kutsua kaikki jäsenet äh, virastojen johtajien isännöimälle äh, lasilliselle tuossa salin ulkopuolella. Kiitoksia.